So good afternoon. Hyvää iltapäivää. Uskoisin, että voimme aloittaa. Meidän täytyy päättää kokouksemme tasan kello 18, aivan niin kuin puheenjohtaja aamulla ilmoitti. Toisen kokousjaksomme alussa mielelläni annan puheenvuoron välittömästi edustajamme McGinnisille, parlamentin varapuhemiehelle, ja myös parlamentin sovittelijalle vanhempien tekemissä lapsikaappauksessa. Olkaa hyvä. Um, Kiitos kollegat siitä, että olette saapuneet paikalle. Kiitos mahdollisuudesta puhua henkilökohtaisista kokemuksistani siinä roolissa, jonka nyt olen ottanut kantakseni. Olen Euroopan parlamentin sovittelija vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa. Nyt on aika vaikea kuulla. Kuuletteko te minua? It's, it's the room is a little bit different. Tämä huone on hieman hankala. Haluaisin kertoa koko kokemuksestani tänään sekä myös ajatuksestani tästä aiheesta avauskommenteissa lyhykäisesti. Meillähän on asiantuntijoita paikalla esittelemässä tutkimusta. Haluan kiittää niitä, jotka ovat toteuttaneet ja tehneet aloitteen tästä tutkimuksesta. Kun kyse on kansainvälisistä lapsikaappauksista, räpylittävissä tapauksissa EU-ssa, niin Tämä liittyy siihen työhön, mitä minun yksikköni on tehnyt ja myös mitä komissio on tehnyt. Näin saamme suuntaviivoja siitä, missä meillä on ongelmia. Puhuin aamupäivällä sovittelijoiden konferenssissa, kun ajatellaan lapsia, perheitä ja kaappaustapauksia, niin kaikilla on mielessä lapsen etu. Ongelmana on se, että eri oikeudenkäyttöalueilla on erilainen tulkinta siitä, mikä on lapsen etujen mukaista. Meillähän on tapau, oikeustapauksia, oikeuskäytäntöä, jossa eri tuomioistuimet antavat tuomion samasta tilanteesta, mutta ovat kuitenkin eri kannalla. Tämä on todellinen tulkintaongelma. Selvästi meitä kaikkia ohjaa Haagin yleissopimus ja Bryssel 2. Ajatuksena on se, että silloin kun lapset kaapataan, niin heidät välittömästi palautetaan luontaiseen kotimaahansa, jos näin voidaan sanoa. Olemme havainneet, että se pitkä ajanjakso, joka tässä on, niin entisestään pitenee kuusi viikkoa mainitaan Haagin sopimuksessa ja usein siitä ei pidetä kiinni. Monesti puhutaan vuosista. Tuomiotakaan välttämättä ei panna täytäntöön. Sovittelulle on kyllä mahdollisuuksia tässä aiheessa ja ajatuksenne tästä aiheesta on hyvin tärkeitä. Omassa yksikössäni käsit, olemme tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat hyvin järkyttyneitä. Ihmiset ovat käyneet lävitse pitkiä prosesseja. Haluaisin ajatella niin, että me tarjoamme ohjeistusta siitä, voimmeko todella puuttua tilanteeseen, voimmeko toimia vai emme. Voimme ottaa yhteyttä eri jäsenvaltioiden viranomaisiin näissä kiistatapauksissa ja voimme antaa ohjeita niille ihmisille, jotka ovat hyvin vaikeissa olosuhteissa. Kyse on tunnepitoisesta aiheesta. Tästä on oltava tietoinen. Muutaman kuukauden kokemuksen perusteella olen halunnut saada selville, miten tämä sovittelu toimii, miten toimisto toimii, pitäisikö sille antaa kenties uusi nimi, pitäisikö tehtäviä määritellä toisella tavalla. On erityisen tärkeää, että parlamentti valvoo asian käsittelyä. Meillä on hyvä asema, koska me, meidät valitaan eri jäsenvaltioista. Voimme koordinoida, voimme myös toimia jonkinlaisena ilmapuntarina sen suhteen, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu. Me käsittelemme ilman muuta kaikista vaikeimpia kysymyksiä. On tärkeää, että me tiedämme, mitä nämä tapaukset ovat ja voimme sitten olla mukana tarvittavissa muutoksissa. Selkeästi muutoksia tarvitaan. Lisäisin vielä sen, että minun yksikköni käsittelee näitä kysymyksiä, mutta sen lisäksi myös vetomusvaliokunta, livevaliokunta valiokunta ja muutkin saavat vetomuksia kansalaisilta. Peter Jaar on juuri tulossa joukkoon, Hänkin voi käyttää puheenvuoron. Kiitos Peter tästä aiheesta. me koemme entistä enemmän hyvin ongelmallisia tapauksia. Lapset kärsivät ja totta kai aikuiset heidän ohessaan. Mutta me olemme ennen kaikkea huolissamme lapsista. Haluamme perehtyä siihen, miten voimme parantaa lainsäädäntöä, mutta tämän lisäksi myös täytäntöönpanoa, joka on vielä tärkeämpää. Mitä pidempään lapsi on poissa kotimaastaan tai kotipaikastaan, niin sitä vaikeampaa on sitten toteuttaa onnistuneesti palaaminen. Näissä olosuhteissa aiheutuu lapsille vahinkoa, ja kun ajatellaan henkilökohtaisella tasolla asioita, niin kenties ihmiset käyttäytyisivät, voisi olettaa, että ihmiset käyttäytyisivät paremmin, mutta silloin kun suhteet katkeavat, niin on hyvin vaikeata toimia paremmin tuomioistuinten olisi toimittava tehokkaammin ja johdonmukaisemmin. Kenties tarvitaan myös parempaa tiedotusta. Tämä varmasti nousee myös keskustelussa esille. Jotta parannuksia saadaan aikaan, niin täytyy tietää, missä tietopankit ovat, missä tiedot on kerättynä, jotta osaamme valita oikean etenemissuunnan. Myös perheoikeudesta saa, tiedot ovat hyvin tärkeitä lainsäädännön tukena. Tämä päivä mielestäni on hyvin tärkeää. tärkeää. Tämä on hyvin tärkeä kuulemistilaisuus ja mielelläni luen yksityiskohtaisesti kaikki esitykset. Olen lukenut yhteenvedot ja johtopäätökset. Tämä varmasti tuo oman panoksensa minun tekemääni työhön ja on jo tehnytkin näin. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet oman panoksensa. Tämä on parlamentissa minulle aivan uusi työsarka. On sanottava, että henkilökohtaisesti Tämä asia minua huolestuttaa, mutta olen poliittisesti myös huolissani tästä. Lapsen oikeudet ovat tärkeitä. Heidän elämänsä ovat merkityksellisiä. Jos lapsia varhaislapsuudessa jo vahingoitetaan, niin sillä on seuraamuksia. Lain on autettava perheitä näissä hyvin vaikeissa tilanteissa. Me keskustelimme, keskustelimme Hiljan Haagin yleissopimuksesta ja kahdeksan uutta maata liittyi tähän yleissopimukseen. Sanoin silloin esityksessäni, että vertais, vertailu on, on hyvä asia, mutta käytäntö ei kuitenkaan vielä toimi. Tämä me olemme havainneet. Määräajoista ei pidetä kiinni, on epäselvyyttä jäsenvaltioiden välillä ja tähän on puututtava. Haluan toivottaa teille menestystä jatkokokoukseen ja mielelläni, mielelläni kuuntelen tutkimuksen tuloksia. Kiitos. Thank you, uh, Miss McInnes. You... Kiitoksia, Rova McGuinness. Olette erittäin vakuuttava. Nyt jatkamme tutkimuksen esittelyllä. Tohtori Pretelli. Hän on Luusannen vertailevan oikeustieteen tutkimuslaitoksesta. Rova Pretelli, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for your... Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä aluksesta. Tämä on todella tunteita nostattava aihe ja tutkimuksemme osoittaa sen myös. Haluaisin antaa nyt puheenvuoron kollegalleni John Currentille, koska tutkimus alkaa tilastoille ja hän käsittelee tilastoja. Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Osa meidän selvitystä, on se, että olemme koonneet yhteen tietoa sekä lapsikaappauksista että kansainvälisistä avioliitoista ja avioeroista kautta Euroopan unioni. Tämä on kansallisten viranomaisten keräämiä tietoja. On tärkeää tunnustaa, että tilastot eivät välttämättä aina edusta täyttä, aina täyttä kuvaa asiassa, koska viimeisin kattava tietojen keruu kaupauksesta on vuodelta 2008 ja avioliitosta ja avioeroista oleva tilasto taas on vuodelta 2007 ja vuodelta 2012 on rajallisia tilastoja. Kansallisella tasolla valtiot keräävät tietoa eri tavoin, mikä ei mahdollista täyttä vertailua. Kun katsomme ensin avioliittoja Kansainväliset avioliitot ovat avioliittoja kansallisia, oman kansalaisuuden ulkomaalaisella tai kahden ulkomaalaisen välillä jossakin tietyssä maassa. Haluaisin viitata, että muutama poikkeus lukunottamatta tietoa ei kerätä maissa äh, avioroista, jotka koskevat kansainvälisiä aviopareja, joissa olisi, joilla olisi lapsia. Useimmissa maissa kansainvälisten äh, avioliittojen määrä osuutena kaikista yritystä pysyy melko vakaana, on ollut mm, no, jatkuvaa nousua, mutta sitten taas laskua lukumäärissä tietojen pohti, jotka ovat rajoisia vuotta 2012, niin itse tämä väheneminen on hidastunut, vaikkakin kuvio on erinäköinen eri maissa. Taas sitten päinvastoin ajattelen niitä maita, joiden osalta olisi saatu täydet tiedot, kansainvälisten avioerojen lukumäärä on lisääntynyt samana aikana tieto, jota vuodelta 2012 luottaa toisenlaiseen näytteeseen, otte, otteeseen, otantaan, mutta vuonna 2007 taso kansainvälisissä avioeroissa on pitkälti säilynyt, eikä ole kasvanut eikä pudonnut huomattavasti. Sitten tieto koskee vanhempien tekemiä lapsikaappauksia. Pisimmälle menevät tiedon tausta on äh, Inkastatin keräämä tiedosto, Haagin äh, konferenssin oma tiedosta vuosilta 1993 ja 2008. Me olemme lisänneet tähän myöskin tietoja, joita olemme saaneet suoraan erinäisiltä kansallisilta viranomaisilta viime vuosilta. No nyt yksi luku, joka nousi esille, on tässä. Tätä on joka vaikea nähdä, mutta se antaa jonkinlaisen pikakuvauksen siitä, minkälaisia lapsikaupauksia on ja 13 vuoden ajalta yleiskuva olisi se, että useimmat maat äh, saavat yhä enemmän palautuspyyntöjä, vaikkakin huomattavaa nousua on ollut nähtävissä vuosien 2003 ja 2013 välillä, mutta useimmat maissa on tapahtunut hidastumista sen jälkeen. Nyt annankin puheenvuoron edelleen äh, tohtori Pretellille. Grazie, grazie mille parleroni. Kiitoksia, minä puhun Italiaa. Kiitoksia siitä, että tunnistitte nämä mahdolliset puutokset myös tilastotieteen keruussa. Tässä esityksessä pyrin nyt luonnehtimaan ja kuvailemaan puutteita oikeusjärjestelmässä ja yleissopimuksessa. Kuten sanottiin, tämä eurooppalainen sovittelijan kysymys se ei, ei aina tule käsiteltyä ja me, case lawn käsittely on tunneperäistä. No, tänä päivänä hyödynnetään Haagin yleissopimusta ja Bryssel 2a mm, lapsikaappaukseen, niin sen perustuu tälle Haagin mekanismille, jonka mukaan alaikäinen mahdollisimman pian palautetaan ympäristöön, josta hänet on viety pois. Tämä mekanismi on luotu, jotta se toimisi myös pelottevaikutteena, jotta voitaisiin rajoittaa tätä ilmiötä ja vähentää kaappauksia ja lannistaa kaappajia, mutta tilastot osoittavat, että itse asiassa tämä pelotevaikutus ei ole toiminut. Tilastot osoittavat päinvastoin, että on käynyt toisin päin. Näitä tapauksia on yhä enemmän. Olemmekin näin ollen pohtineet, mistä johtuu se, että pelotevaikutus ei toimi. Meidän käsittääksemme voidaan sanoa, että Haagin yleissopimuksesta on tullut menestyksensä uhri. Automaattisen palautuksen mekanismi on osoitettunut niin tehokkaaksi, että se on rohkaissut sen käyttöä muissakin tapauksissa kuin niissä, mitä varten se alun perin laadittiin. Haagin yleissopimuksella valmistelutyön mukaan pyrittiin siihen, että tehtäisiin loppu todellisista kaappauksista ja näissä kuviteltiin tilannetta, jossa tyypillisesti isä kaappaa lapsen niin, että mahdollisesti äidin ja lapsen välinen suhde lopullisesti katkeaa. Tämä näkyy myös kahdenvälisissä sopimuksissa, joita on solmittu erityisesti kolmansien maiden kanssa erityisesti arabimaiden kanssa, Ranskan ja muiden muut maat ovat tehneet Libanonin kanssa, Egyptin kanssa sopimuksia myös Marokon kanssa, koska äidillä on juridinen, juridisesti erilainen asema näiden maiden perheoikeudessa. Tämä oli yleissopimuksen alkuperäinen ajatus, mutta sitten sitä on sovellettu merkittävällä tavalla jatkossa pyrittiin paikkaamaan Haagin yleissopimuksen epätasapaino, jossa suositaan huoltajuuden omaavaa vanhempaa. Täytäntöpanon piti kehittyä, mutta se johti siihen, että tämä kansainvälisen alanikäisen käsite laajentui ja mukaan otettiin kaikki mahdolliset alaikäisen asuinpaikan muuttamiset ilman lupaa. Käsitteen laajentamisesta oli sellainen seuraus, että myös tutkim- tutkintatuomarina tutkintavaltuudet laajentuivat. Alun perin tehtiin vain tällainen tiivis tutkinta, joka oli tarpeen kaappaustapauksessa, mutta nyt tarvitaan paljon syvällisempiä tutkimuksia ja näin lapsen palauttaminen ei ole ollenkaan niin välitön ja siitä on tullut paljon, surullisen paljon juttuja eh, ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi. Tutkimuksessa pyritään käsittelemään erityyppisiä käytäntöjä, joita tänä päivänä luonnehditaan lapsen kansainväliseksi kaappaukseksi. Bryssel 2a-asetuksen järjestelmä, jossa vahvistetaan välittömän palautuksen mekanismia, on askel eteenpäin, kun ilmiötä pyritään ehkäisemään – sellaiset äärimmäiset tapaukset, jotka herättävät paljon huolta, ovat, näitä olisi kolme ja nämä ovat täällä kuvassa. Esimerkiksi vanhempi, joka syö, väärinkäyttää vierailuoikeuttaan niin, että vie, vie lapsen om, omaan maahansa Irlannissa. Esimerkiksi oli setä kaappasi lapsen ja vei hänet sitten isän kotimaahan Egyptiin. Toinen tapaus on vanhempi, joka hyödyntää huoltajuusasemaansa ja estää isää käyttämässä omaa rooliaan lapsen koulutuksessa ja kasvatuksessa. Tästä on hiljattain ihmisoikeustuomioistuimessa annettu tuomio, joka koski liettualaista äitiä. Liettua tuomittiin artiklan kahdeksan rikkomisesta ihmisoikeussopimuksessa. Sitten kolmanneksen on näitä äärimmäistapauksia vielä Kyseessä ovat kaappaukset, jotka on tehty lapsen edun mukaisesti. Tässä tapauksessa voidaan vedota oikeutettuun puolustukseen ja kaappaus voidaan näin perustella. Nämä liittyvät Haagin yleissopimuksen artiklaan 13. Näissä ääritapauksissa on tärkeää välittömästi suojella lasta ja aika, joka kuluu kaappauksesta tapa, takaisin paluuseen, pitäisi olla mahdollisimman lyhyt. Nämä tapaukset vaativat välitöntä reaktiota. Tätä samaa mekanismia kuitenkin sovelletaan myös niin sellaisiin tapauksiin, jotka ovat yhä tavallisempia ja toivomme, että itse asiassa nämä olisivat niitä juttuja, joiden, jotka ovat johtaneet siihen, että tilastoissa näyttää siltä, että, että kaappauksia on enemmän. Toivomme, että ne ovat juuri tämän tyyppisiä tapauksia. Ja Näihin liittyy työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Kyseessä on esimerkiksi vanhempi, jolla on vierailuoikeus ja joka siirtää lapsen toiseen paikkaan niin toisen vanhemman oikeuksia rikkoen, tai vanhempi, jolla on huoltajuus ja joka muuttaa muualle tai pyrkii muuttamaan toiseen maahan – tämä äh, lapsen luvaton muuttaminen toiseen maahan muuntaa käytännössä suhteita lapsen ja toisen vanhemman välillä. Näissä tapauksissa välitön palauttamismekanismi herättää epäilyväisyyksiä. Tuomarit ovat, eivät oikeastaan ole halunneet helposti soveltaa tätä palautuspäätöstä viivytellään päätöksenteko tekemisessä ja sovelletaan hanakasti Haagin tarjoamia poikkeuksia ja jätetään viivytellään näiden tulkintojen kanssa, kun, kyse, kun kyseessä on lapsen edut liittyvä tapaus. Ja näissä tapauksissa säännöstä ei sovelleta kovin uskollisesti. Nämä jutut edellyttäisivät sitä, että lapsen etu huomioitaisiin vahvemmin. Käytännössä on epätasa-arvoa sen kansalaisen välillä, joka asuu maassa, ja hänen puolisonsa välillä, joka on hiljattain muuttanut kyseisen maahan. Tästä esimerkillinen tapaus koskee Raika Peltsiä, kielen tuntemus, oikeuskulttuurin tuntemus, syvällisempi kulttuurinen integroituminen yhteiskuntaan vaikuttaa tu- tuomarin päätökseen ja muuttaa isän ja äidin välisen konfliktin kahden oikeusjärjestelmän väliseksi konfliktiksi, jotta tämän tyyppinen seuraus voitaisiin välttää. Ajattelimme sellaista tapaa kaappaustilanteessa, joka perustuisi suodattamiseen, että alkuvaiheessa jo erotettaisiin toisistaan vakavammat tapaukset ja sellaiset tapaukset, jotka edellyttävät perusteellisempaa pohdintaa. Ehdotetaan järjestelmää, jossa olisi erityyppisiä suodattimia. Vakavuuden mukainen olisi ensinnäkin tällainen ensimmäinen filtteri, jossa erotellaan nopeaa reagointia edellyttävät tapaukset, nämä ääritapaukset, joista aikaisemmin puhuin. Kaikissa muissa tapauksissa päätöksiä on pohdittava tarkemmin lapsen edun mukaisesti. Ja tässä ollaan käytetty väliaikaisia toimia koskien lapsen palauttamista ja sitten mahdollista sovittelua, koska vanhempien välinen sopimus ja osapuolten äh, sopiminen on lasten edun, edun mukaista. Sitten tapauksessa, jos ei vanhempien välillä ei päästä sopimukseen, tuomarin on siitä tehtävä yhdessä päätös. Eli tuomari, joka on lapsen pysyvän asunpaikan tuomioistuimessa. Tässä sovellamme Bryssel 2. artikla 15. Siinä jo säädetään kahden maan tuomarin, tuomareiden välisestä yhteistyöstä. Sitten ne tapaukset, joita siinä vaiheessa, kun, on, äh, kun ei, pääs, ei mahdeta mitään kahden oikeusjärjestelmän väliselle sopi, äh, selkkaukselle, niin sitten tarvitaan vielä kolmas äh, ylikansallinen tuomiovalta, jossa voidaan eurooppalaisia tuomioistuimia käyttää. Sitten toivomme todella, että tämän tutkimuksen kautta voimme rikastuttaa tätä keskustelua tässä hyvin arkaluontoisessa asiassa. Kiitoksia. Thank you uh, for this uh, very interesting... Kiitos tästä hyvin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Annan välittömästi puheenvuoron herra Spiros Livadopulokselle. Hän on uh, lakimies ja myös sovittelija eurooppalaisessa sovittelijoiden verkostossa. Kiitos verkoston nimissä. Haluan kiittää kutsusta. Syrjinen oman puheenvuoroni. Aion käsitellä sovittelua kansainvälisessä lapsikapastapauksessa. Ensinnäkin, mikä on oikeuspuitteisto, johon sovittelu sopii näissä tapauksissa? Bryssel 2a ensinnäkin ja Haagin yleissopimus vuodelta 80 sisältävät mahdollisuuden sovitteluun ja pyrkivät siihen, että viranomaiset tekevät yhteistyötä, jotta päästäisiin sopuisaan ratkaisuun. EUn parlamentin sovittelija toimii totta kai näissä tapauksissa. Meillä on myös EUn direktiivi vuodelta 2008 kautta 52. Siinäkin on tuomareilla mahdollisuus antaa äh, mahdollisuus sovittelulle. Artikla 6 mahdollistaa sen, että äh, pannaan täytäntöön ja meillä on myös käytännössä säännöt Euroopan tasolla. Miten tämä sovittelu sitten toimii? Rajat ylittävä perhesovittelu voi tulla käytettäväksi missä tahansa käsittelyn vaiheessa, joko ennen tai käsittelyn aikana. Suurin osa tapauksista tulevat verkomme hoidettavaksi tapahtuvat juuri ennen tuomioistuimen käsittelyä. Sen tuomioistuimen, joka päättää lapsen palauttamisesta tai siitä, että sitä ei toteuteta. Useimmiten paikka valitaan puolueettomalle maaperälle ja lapsi tai lapset toistaiseksi ovat tässä kyseisessä paikassa. Totta kai sitten mukana ovat osapuolet ja sovittelijat. Ja sanon sovittelijat enkä yksi sovittelija, koska mallimme pohjautuu sille, että meillä on tässä yhteissovittelijat. He toki saavat tukea lakimieheltä. Useimmiten juristit eivät ole paikalla, vaan yhteyksiä pidetään puhelimitse, Skypen avulla tai tietokoneella, erityisesti silloin kun kyse on tehtävistä sopimuksesta. Totta kai sovittelijat ja osapuolet tapaavat yhteisissä istunnoissa, kokouksissa ja myös erillisissä kokouksissa. Ja osapuolet näin voivat helpommin viestiä keskenään ja päästä jonkinlaiseen ratkaisuun. Tällaisessa sovittelussa prosessi luonnollisesti on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen. Kun ajatellaan sovittelun vaiheita, niin ennen sovittelua sovittelijoiden on katsottava, onko tapaus sellainen, joka so- sopisi soviteltavaksi. Kunhan tällainen esikarsinta on tehty, otetaan tarvittavat yhteydet ja tutkitaan, äh, missä ja milloin tällainen sovittelu järjestettäisiin. He sopivat tästä osapuolten ja juristien kanssa ja sovittelu käynnistyy. Totta kai sovittelun ensimmäinen vaihe on äh, sopimus, että sovittelu käynnistetään, sitten määritellään agenda, sitten on tunnusteluvaihe, jolloin sovittelijat pyrkivät äh, tunnustelemaan, mitkä ovat osapuolten tarpeet ja mistä kiistassa on kyse. Sitten on neuvotteluvaihe, jossa ajatellaan mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja silloin, kun kyse on kaappaustapauksesta ja, mikä pito tulisi olla lapsen asuinpaikka, sielläkö, mistä hänet on kaapattu vai maassa, jossa hän nyt on. Sitten on viides vaihe, joka on lopullisen sopimuksen vaihe dynamiikka näissä kansainvälisissä tapauksissa on sellainen, että äh, usein kulttuurisista eroista tulee uhkaavia silloin, kun suhde äh, katkeaa. Kun kyse on suhteen katkeamisesta, niin usein tilanne tulee todella uhkaavaksi. Molemmat vanhemmat haluavat toimia aktiivisesti lapsensa elämässä. Toinen vanhempi haluaa palata avioeron jälkeen kotimaahansa ja näissä tapauksissa usein tapahtuu sitten tämä kaappaus. Sitten kyseessä on kaappaus tai, kaappaus tai laiton pidättäminen yleensä nuorten lasten osalta. Sitten vanhemmat kokevat vihaa, hämmästystä, avuttomuutta ja vanhemmat luonnollisesti pelkäävät menettävänsä lapsensa. Lapset jäävät tässä ikään kuin kiistan kapuloiksi, kiistakapuloiksi ja kiistan keskelle. No sitten soviteltavat kysymykset, tärkeimmät kysymykset äh, alussa ovat äh, liittyvät siihen, palautetaanko lapsi vaiko ei. Kun vanhempi on tähän kysymykseen löytänyt ratkaisun, niin sitten pohditaan, pohditaan tulevia asuin, asumisratkaisuja, äh, esimerkiksi lomajärjestelyjä ja sitä, kenen kanssa lapsen tai lasten tulisi matkustaa, kuka maksaa matkaliput, miten lomajärjestelystä sovitaan. Sitten kulttuurisen ja kielikoulutuksenkin kannalta on hyvin tärkeää, että molemmille vanhemmille, että lapset saavat oman kotimaansa koulutusta. Sitten pohdimme muun muassa elatusapukysymyksiä ja ero- tai avioerokysymyksiä. Myös näistä kysymyksistä voidaan yksityiskohtaisesti keskustella, jos niitä ei ole vielä hoidettu. Tärkein seikka, josta aina keskustelemme ja josta vanhemmat, josta vanhemmat tekevät päätöksen, on lapsen palauttaminen ja ne kysymykset, jotka jo mainitsin. sovittelu voidaan käynnistää osapuolten, juristien tai tuomarin tai viranomaisten taholta. Yleensä meillä on varsin tiukka, lyhyt aikataulu usein ennen tuomioistuimen käsittelyä. Suurin osa pariskunnista tässä vaiheessa päättää koettaa sovittelua. Usein nämä tapaukset vaativat pitkän ajan. Täytyy olla yhteyksissä tuomareihin. Usein kaksi-kolme päivää vaaditaan avoimia, avoin kokouksia. On pelko siitä, että lapsi menetetään, on pettymyksiä, vihaa, pelkoa siitä, että täytyy lyhyellä aikavälillä tehdä vakavia isoja päätöksiä. Tämä aiheuttaa suurta epävarmuutta. Malli, jota me käytämme sovittelussamme. No niin, että siinä oikean kalvon. Malli, jota käytämme sovittelussamme, on yhteissovittelua, niin kuin totesin. Tässä mallissa sovittelijat edustavat molempia kulttuureita. Molemmista kahdesta maasta, josta pariskunnan osapuolet tulevat. Sanotaanpa vaikka, että jos kunta on kreikkalais-saksalainen, niin siellä toinen sovittelija olisi saksalainen ja toinen kreikkalainen. Molemmat kielet, molemmat sukupuolet ovat tässä edustettuina, jotta päästään tasapainoon myös tästä näkökulmasta. Jos mahdollista, niin myös ammatillinen tausta huomioidaan. On oikeustieteilijöitä ja toisaalta sosiaalialan asiantuntijoita. Me keskitymme ennen kaikkea lapsen edun ajamiseen. jos haluamme saada jonkinlaisen käsityksen siitä, miten sovittelu etenee, näette tässä oikealla puolella sovittelijat ja sitten vasemmalla puolella pariskunnan keskellä on tulkki. Joskus kieli on hyvin tärkeässä roolissa. Jos osapuolet haluavat käyttää omaa äidinkieltään ja vaikka tai sitten käytetään keskinäisessä viestinnässä kolmatta kieltä, niin joskus voidaan tarvita tulkkia. Tämä oli eräästä työryhmästä, jonka järjestimme Berliinissä verkostomme puitteissa. Verkosto luotiin vuonna 2012 osana eurooppalaista hanketta, jota myös Euroopan komissio oli osarahoittamassa. Hankekumppanit tulivat Saksasta, Belgiasta, Child Focus, katolinen Lumani yliopisto ja lapsikaappauskeskus Hollannista. Tässä ohjelmassa Olemme kouluttaneet yli 70 sovittelijaa kaikista EU-maista. Ensimmäistä kertaa meillä oli yhtenäistetty koulutusohjelma sen suhteen, miten tämän tapaisia tapauksia käsitellään. Verkosto on näin siis luotu ja pikkuhiljaa vaihe vaiheelta meille on siirretty tapauksia käsiteltäväksi Yleensä meille lähetetään äh, sähköpostia jollekin sovittelijoista, jos vaikkapa italialainen kansalainen, italian kansalainen ottaa ensin italialaisen sovittelijan yhteyttä ja jos ongelma liittyy Italian ja Liettuan, niin sovittelija Italiasta ottaa yhteyttä kollegaansa Liettuassa ja pyrkii järjestämään yksityiskohdat niin, että sovittelu voidaan käynnistää. Tämä verkosto on työryhmä, joka pitää päämajansa Brysselissä. Missing Children Brussels on sen päätoimipaikka. Me tarjoamme 50 tunnin koulutuspaketin kaikille uusille sovittelijoille. Meillä on myös jatkokursseja ja valvontaa jäsenten työn suhteen. Verkostomme tulevat hankkeet ovat ensinnäkin se, että kuulisimme lapsia. Meillä on myös avustavia puhelimia kaapastapausten varalta. Ja totta kai avustamme kansainvälisissä tapauksissa myös kaupattuja lapsia. Löydätte lisätietoja nettisivuiltamme. Sieltä löytyy tietoa myös sovittelijoista. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Nyt voimme siirtyä Hans van Loonin puheenvuoroon. Hän on Institut de Trois International instituutin jäsen, kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haakin konferenssin entinen pääsihteeri. Sitten lisäksi meillä on Michael Schott oikeus- ja kuluttajasioiden pääosastosta, DG Justiceista komissiosta. Olkaa hyvä, herrat. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja. On etuoikeus ja kunnia olla täällä parlamentissa. Minun paperissani puhutaan Bryssel 2asta, mutta vain eh, vanhempain vastuukysymyksistä. Tämä Bryssel 2 eh, asuksessa käsitellään näitä kysymyksiä vain eh, avioroyhteydessä, mutta lähdettiin liikkeelle useimpien EU-maiden osalta, että vuonna 1980 Haagin sopimuksen määräyksiä ei tehokkaasti sovellettu ja oli aivan liian useita palautusepäyksiä. Nämä paperissani kohdat 8.31, jossa käsitellään tätä näkökantaa. No, joka tapauksessa on tärkeää Antti alusta lähtien puhua siitä, että vanhem, vanhempain vastuu ja lapsikaapaus eivät ole puhtaasti eurooppalainen ilmiö tietenkään. Ne ovat maailmanlaajuinen kysymys. Ja on olemassa kansainväliset puitteet, maailmalliset puitteet, jotka liittyvät YK lapsen oikeuksien yleissopimukseen, Haagin yleissopimukseen ja myöskin Haagin lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Nyt eh, Jumisanto oli mukana vuoden 180 sopimuksen mukana ja myöskin kansi, mutta 96 yleissopimus on voimassa kaikissa EU-jäsenvaltioissa, paitsi Italiassa, mutta hyvät uutiset ovat siinä, että Ruumassa senaatti on päättänyt, saanut päätöksen ratifiointiprosessin viime viikolla, joten pian kaikki EUn jäsenvaltiot mukana 96 yleisömyöksessä. ja joten eh, tässä mielessä koko EU kattaa tämä maailmanlaajuiset puitteet. Nämä itse asiassa kuitenkin määrittelevät suhteita EUn ja kolmansien maiden kanssa, miksi Venäjän, Marokon, Sveitsin, Tanskan ja muiden kanssa. Vuonna 1996 yleissopimus myöskin luo määräykset, jotka liittyvät siihen, mitä lakia sovelletaan ja samalla tavalla kuin sitä määritelty Bryssel 2a puitteissa. On tärkeää katsoa määräyksiä, jotka ovat Bryssel 2 a nimenomaan tämän yleisen puitteen valossa. Vuonna 1996 yleissopimuksessa luotiin periaatteen pohja 9 2a, tai Bryssel 2a kuitenkin äh, poikkeaa siitä huomattavassa määrin ennen kaikkea siinä, että on pyritty vakaut, para, vahvistamaan palautusmekanismia. Se ei pelkästään vahvista äh, alkuperämaan tuomioistuimen äh, roolia, vaan se myöskin vähentää roolia, joka on äh, sillä tämän tuomioistuimella, johon lapsi on kaapattu. Viime vuosina tärkeä on tapahtunut tärkeää sosiaalista ja oikeudellista kehitystä, ja tähän viitataan Sveitsin instituutin raportissa, jossa korostetaan mikä merkitys on sillä, että on tasapainossa ne kahden tuomioistuimen toimivallat. Tätä on korostettu luvussa kaksi ja vuonna 1980 yleisömyymyksen ja se kaksi an asusten ja säädösalaatiot ovat, Suomen säädösalaatiot ovat ottaneet huomioon tämän siltä varalta, että on vanhempi, jotka näitä määräyksiä aika useissa tapauksissa kapava vanhempi on, lapsi, on vanhempi, joka palaa kotimaassa tai pakenee kotiväkevalta ja vie lapsen mukana. Esimerkiksi tämä merkitsee sitä, että pitää kiinnittää enemmän huomiota siihen riskiin, joka kohdistuu lapseen tai lapsen turvallisuuteen. Pitää olla myöskin enemmän, on myöskin enemmän tilaa sille, mitä lapsi ilmaisee kantansa asiaan ja myöskin se vanhempi, joka on jätetty, usein äh, nojaut tukeutuu tähän yleisopimuksen tai asetukseen, ei niinkään välttämättä saakseen lapsen pysyvästi takaisin, vaan saadakseen viedä lävitse oikeuden äh, tapaamiseen. Tämä kaikki on johtanut siihen, mitä voitaisiin nimittää paradigman muutokseen, ja tämä paradigman muutos on johtanut arvosteluun, joka kohdistuu 96 yleissopimukseen. Kohdassa luvussa kaksi käsitellään tätä yksityiskohtaisemmin. Lyhyesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jostain, ja jo aiemminkin, on tehnyt päätöksen, että jos päätös, palautuspäätös otetaan, tullaan tekemään, niin silloin täytyy kuuntella argumentteja huolellisesti ja päätöksen pitäisi olla hyvin perusteltu. Pitäisi olla tuntuvia todisteita lapsen suojelusta, jos on äh, riski siitä, että äh, tällaisista ongelmista ja palautuksen tulisi mikään mekaaninen ratkaisu. Nyt on tehty esityksiä, muutama muutaman kuusi, jos minusta niitä oli hyväksi, mutta on ollut yhteinen näkemys, että täydentäviä toimia tarvitaan vuonna 2006 yleissopimus, joka tarvitsee enemmän, antaa enemmän suojelua lapsille siis näin, ja antaisi enemmän, siis antaisivat enemmän mahdollisuuksia lapsen suojelulle kuin tällä hetkellä on. Myöskin annettu ohjauksia, joka on käännetty kaikille Euroopan kielelle. Kiitos tuen, jota Euroopan unioni on antanut. Mikä siis on ollut nyt Euroopan unionin vastaus tähän uuteen kehitykseen? Toisaalta Euroopan unioni on tukenut Haagin ylekonferenssin aloitteita, mutta samanaikaisesti on hyvin vähän käytä keskustelua YKn e sisällä näistä muutoksista. Tuomioistuin on viitannut ongelmiin, jotka liittyvät tähän palautusmekanismiin ja myöskin mahdollisuuksiin, että saattaisiin vanhemmat kohtaamaan toisensa, mutta vielä ei ollut tapauksia minun tietääkseni, jossa tuomioistuin olisi ilmaissut kantansa lyhyen tähtäyksen riskeistä, jotka liittyvät tähän palautuskysymykseen. Luussa kolme paperissa, sivusta 20 eteenpäin, on otettu jotakin konkreettisia esityksiä, jotka liittyvät enemmän tähän globaaliin puitteeseen 8096 ja samoin myöskin paradigman muutokseen. Suositukset on koottu liitteissä sivut 31, 33. Ja minä sanoisin, että on ainakin yhtä tärkeää, että parlamentin jäsenet pitävät mielessään nämä maailmanlaajuiset puitteet samalla tavoin kuin yks, esitysten yksityiskohdat. Ehdotukset eivät tähtää siihen, että uudelleen muotoiltaisiin asetus perustaa kunnioitetaan. Mutta toisaalta on siis ehdotuksia, jotka pyrkivät saattamaan asetuksen lähemmäksi puitteita yhdenmukaistamaan sen mukaiseksi niin, että sopeutetaan tähän uuteen paradigmaan. Sitten on hyviä määräyksiä asetuksessa, jotka menevät pitemmälle kuin itse puitteet – ja näitä voitaisiin edelleen vahvistaa. Lähden liikkeelle tästä ensimmäisestä ryhmästä ehdotuksesta, jolla pyritään saattamaan asetusta 96 yleisömyksen linjoille, enemmän sen linjoille. Tärkeää on ehdotus, jolla pyritään muuttamaan artiklaa 10 ja, ja otetaan käyttöön uusi artikla, joka sisältää suojelevia toimenpiteitä. Miksi? Kun Bryssel 2a luonnosteltiin, neuvottelijat olivat lähtevät liikkeet pitkälti Bryssel ykkösestä, joka liittyy kaupallisia asioita, mutta se olevat asiat ovat erilaisia kuin kaupalliset, kun puhutaan perheyhteydestä. Ne on kaksi, kolme ongelmaa, jotka liittyvät nykyiseen artiklaan 21. Se ei tarjoa yhtenäistä oikeudellista perustaa oikeudelliselle menettelylle. Että voidaan, tässä voidaan soveltaa oikeudellisia menettelyjä vain silloin, kun niitä on omassa, tuomistuin omassa lainsäädännössä. Toiseksi nämä voidaan ottaa vain tämän maan tuomioistuimessa ja kolmanneksi nämä toimenpiteet ovat sellaiset, että niitä ei tunnusteta alkuperämaan tuomioistuimessa. Jos siis pakopaikan tuomioistuin olisi valmis hyväksymään palautuksen, mutta niin, että sitten yhdistyvät nämä soivat toimijat esimerkiksi isää vastaan, joka on lapsia hyväksikäyttävä, tämä asetus ei anna tällaisia mahdollisuuksia. Tämä on tärkeää, että asetus tekisi tämän mahdolliseksi. Artikla 11.6 ja 8.42 perustuvat siihen, että mikä tahansa määrässä, joka koskee lapsen palauttamista, tekee päätöksen tuomioistuin siinä maassa, johon lapsi on kaavattu, sen voi kaataa alkuperämaan tuomioistuin. Tämä on aivan outo sääntö, koska Euroopan unionissa me hyväksymme sen, että toinen tuomioistuin kunnioittaa toisen tuomioistuimen päätöksiä. Tästä on päinvastainen sen, että alkuperämaan tuomioistuin voi kaataa toisen pakopaikkamaan tuomioistuimen päätöksiä Tämä kaikkien kaikkein parhain sääntö, koska se merkitsee se sitä, että tämä tuomioistuin ei välttämättä tee päätöksiä ja sitten myöskin toisaalta se aina halua yhteistyölle, se edistä sitä joten on saatava kunnollinen rooli mm, alkuperämaan äh, tunnistelu, joka päättää siis huoltajuuskysymyksistä. Näitä asioita ei pidä sekoittaa toisiinsa. Mutta äh, tuomioistuin ei ole tässä ollut auttanut. Mutta myös on tehnyt myöskin tilaa. ja lopullinen päätös tehdään, niin äh, lapsi täytyy sitten palauttaa takaisin lähtömaahansa. No niin. Tämä siis Osa, kuulin juuri kellon ja ehkä minun puheaikani on päättynyt. Saanko vielä jatkaa hetkisen? Yeah, yeah. thank you very much. So... Joten artikla 42. On. Itse asiassa tämä riippuu naapuristanne. I'll be, I'll be short. Olen lyhyt sanainen. On olemassa ongelma, joka liittyy artiklaan 42, koska siinä puhutaan äh, tästä äh, alkuperämaan äh, puuttumista näkemästä päätöksestä palauttaa – tämä liittyy siihen, pitäisi kuitenkin ottaa huomioon lapsen paras etu, jota pitäisi soveltaa tällaisessa tapauksessa, ja tämä on hiukan liikaa. Tämä, tämä ei ole välttämättä, koska yksi, kaksi, kolme kohdat tässä samassa luvussa antavat melko tehokkaan mekanismin, joten meidän pitäisi ajatella asiaa hiukan edemmälle. Voisi olla tietysti epäilyksiä myöskin artiklasta 41, mutta meillä on tiukka määräys, joka koskee lapsen palauttamista ilman kuitenkaan riittäviä määräyksiä, jotka liittyvät lapsen suojeluun. Ja nyt olen hyvin ikään hitaampi siinä, missä ehdotuksia, jotka koskevat sitä, mitä, missä pitäisi mennä pitemmälle kuin mitä asioita. Tällähän nyt on tämä uudelleen sijoittamismääräys huolimatta Euroopan, Euroopan neuvoston jotka hyväksyttiin eh, tänä vuonna helmikuussa. Sitten on myöskin ehdotus ehdotus vahvistaa laajentaa määräyksiä, jotka pakottavat tuomioistuimen tekemään päätöksen kuuden viikon sisällä. Ja, ja keskusviranomaisilla tulisi on myöskin määräaika omalle työlleen. Ja lopuksi on määräys, joka mukaan sovittelu pitäisi sisällyttää tämän asetuksen puitteisiin niin kuin on jo jossakin maissa, jossa tuomarit ennen palautuspäätöstä selvittävät sen, ovatko osapuolet halukkaita sovitteluun. Kiitos, rouva puheenjohtaja, ja kiitos, sain puhua hiukan pitempään. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Puhun komission näkökulmasta oikeuden pääosastosta. Bryssel 2 asetuksen täytäntöönpano otetaan nyt täällä toisessa istunnossa me keskustelussa keskustelun etimeen. Se on erittäin tärkeää ja hyödyllistä. komissiolle monet teistä tietävät, että Bryssel 2a-asetusta on nyt 10 vuotta täytäntöönpantu ja viime vuosina perhe riitojen määrä on noussut ja tilastot meille juuri näytettiin, niin sieltähän se näkyy. Tiedämme, kuinka vaikeaa näitä tilastoja on saada käsiin, joten olemme tutustuneet tähän tutkimukseen hyvin perusteellisesti, mutta yksi asia on varmaa, kun maailmassa yhä enemmän liikutaan paikasta toiseen, niin ei ole ollenkaan yllättävää, että numerot kasvavat. 15 miljoonaa kansalaista ähm, meidän tietojen mukaan asuu muussa kuin omassa eu maassa 140 000 kansainvälistä ero, avioero on tapahtunut Euroopan unionissa. Kaikki nämä äh, monikansalliset perheet, jotka ylittävät rajaa ja muodostavat aiheen. Keskustelemme tänään Tämä on todella todella, no, todellisuutta monille ihmisille. Bryssel 2a asetuksessa keskustelun on erittäin hyödyllistä. Komission uudet saantoviivat esiteltiin viime vuonna puheenjohtaja Junckerin taholta. Siellä oikeus- ja perusoikeudet, jotka perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen, ovat yksi komission kymmenestä prioriteettista. Euroopan kun kansalaiset eh, opiskelevat ja muuttavat yhä enemmän ulkopuolelle ja ovat muutenkin kansainvälisiä, meidän on pysyttävä tässä kehityksessä mukana. Tietenkin on eh, huomioitava kokemus ja edettävä askel, askeleelta ja luotava siltoja eri oikeusjärjestelmien välille niin, että konsolidoidaan molemminpuolista luottamusta järjestelmiin ja tuomioihin. Nämä ovat kauniita sanoja, mutta on aivan selvää, että meidän kes- kokemu- kokemuksen no se, että on tärkeää oppia kokemuksista ja kuunnella kaikkea. Bryssel 2a-asetus on koko tämän oikeudellisen yhteistyön ytimessä. Siksi on todella hienoa, että sekä komissio että parlamentti kiinnittävät suurta huomiota siihen, että homma toimii. Nyt haluaisin kertoa, miksi komissio on nyt jo puolessa välissä tarkastelemassa asetuksen toimintaa. Tämähän on nyt ensimmäinen uudelleen tarkastelu Paikalla on asiantuntijoita tänään ja te kaikki, jotka olette, olette täällä kokouksessa, niin, niin haluaisimmekin nyt kertoa välikertomuksemme ensi löydöistä ja kuulla teidän ajatuksenne reagointejanne. Samaten haluaisin mainita, että viime huhtikuussa komissio antoi kertomuksen, joka oli ensimmäinen asetuksen arviointi ja kertomus päättyi liittyi siihen, että asetus on tuonut merkittävää hyötyä kansalaisille ratkaisemalla rajat ylittäviä avioliittoja, vanhemmuusriitoja. Asetu, asetuksessa on toimittu huomioilla eri oikeusjärjestelyt ja yhteistyö viranomaisten välillä sekä rinnakkaiden oikeusmenettelyjen käsittely ja vapaa liikkuvuus – tuomioille. Kuulimme täällä juuri näistä lapsen palautustoimista. Nämä ovat tärkeitä. Tarkoituksena varmastikin oli toimia pelotteen vaikutuksena. Nyt katson näitä tilastoja hyvin tarkkaan. Olen jo lukenut eh, herra Van Luunin oman asiakirjansa pidän erittäin kiinnostavia. Sitten tarkastelemme huolellisesti eh, näkyykö tämä tavoite todellisuudessa. Kyseessä on tietenkin lainsäätäjän tekemä tietoinen valinta silloin, kun hyväksyttiin Brysseli 2a-asetus. Oli todella tarkoituksena ottaa tämä askel, johon liittyy tämä hyppäyspäätös, niin kuin sanoitte, meitä kaikkia kiinnostaa se, toimiiko tämä niin kuin sen pitäisi toimia. On selvää, että hyötyä on tullut Bryssel 2a-asetuksesta, mutta olemme havainneet myös tiettyjä puutteita ja ne mainitsemme kertomuksessamme. Mitä tulee käyttöön sääntöihin, avioliittoasioissa, siellä on joitakin ongelmia sitten eksekvaattorin kumoamisesta. Tulee myös tiettyjä huolia. Eksekvaattorin kumoaminen on erityisen tärkeää puitteissa, jossa aika tekijä on kaikkein tärkein, koska lapsen etu on kyseessä – Havaitsimme myös, kuinka tärkeää on tehostaa jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välistä yhteistyötä. Bryssel 2a-asetuksessa on erittäin tärkeä yhteistyötä koskeva säännös. Se on ikään kuin koko tämän välineen konehuone ja kysymys kuuluu, tuo, toimiiko se riittävän hyvin. Tämä on erityisen tärkeä yksittäisissä tapauksissa ja täytäntöönpanokysymyksissä. Ja sitten tästä täytäntöönpanosta kertomuksessa on todettu, että täytäntöönpano ei toimi ihan niin juohevasti kuin haluaisimme. Kun komissio julkaisi kertomuksensa, se hyödynsi hetkeä avatakseen julkisen kuulemismenettelyn, joka päättyi kesällä 2014. Saimme aika lailla vastauksia kansalaisilta, tuomareilta, lakimiehiltä ja muilta toimijoilta. Ja näin saamme paremman kuvan siitä, kuinka asetus vaikuttaa toimivan. Tästäkin saimme monivärisen kuvan, saimme myönteistä palautetta, se on aivan selvää. Myönteisiin näkökohtiin kuulisi, että asetusta pidettiin eh, hyödyllisenä välineenä rajat ylittävissä Äh, riidossa. Äh, se toi selkeyttä rajat menettelyihin ja korostettiin myös sitä, että äh, nämä täytäntöönpano ja molemmin keskinäinen hyväksymissääntely myös parantavat päätösten tekemistä tuomioistuimissa, mikäli niitä sovelletaan asianmukaisesti. Mutta ongelmakin oli esimerkiksi Äh, epäjohdonmukaisuutta johdon esoituksen täytäntöön panossa, joka joskus oli äh, epäselvy, johtui epäselvyydestä asetuksessa. Kaappaustapauksissa usein vi, viitattiin äh, tuohon kuuden viikon määräaikaan. Jotkut tu, tuomarit totesivat, että oli ongelmia palautuspyyntöjen käsittelyssä ja usein tuotin esille, että tämä saattaisi johtua siitä, että jos on tuomioistuimia on mukana monta, niin se ei auta menettelyn nopeuttamisessa. Usein on hyvä, että olisi erikoistuneita tuomioistuimia, jotka olisivat erikoistuneita rajat ylittäviin tapauksiin, joilla olisi paljon kokemusta tästä. Tämä todella tehostaisi käsittelyä ja helpottaisi pysymään tuossa kuuden viikon määräajassa. Edelleen kuulemisessa tuli ilmi nämä palauttamispyyntöjen täytäntöönpanon kysymykset. Hyvin selväksi tuli se, että tilanne ei ole ihan niin helppo kuin sen pitäisi olla. Täällä juuri tuotiin Van Luunen suulla esille tätä koskevia näkökohtia, mutta monessa tapauksessa käy niin, että menettelyt ovat hyvin pitkiä ja jumiutuvat, ja tämä ei tietenkään ole hyvä asia silloin, kun aika on tärkeintä. Mitä sitten tulevaisuudessa olisi syyttä tutkia paremmin komission mielestä? Me emme voi ratkaista, tätä on tärkeää täällä korostaa, meidän on aivan mahdotonta tuoda tar- ratkoisia lainsäädännön käyttä yksityistapauksiin, mutta me voimme hyödyntää yksittäistapauksia ja katsoa, olisiko jonkinlaisia systeemisiä puutteita lainsäädännössä, johon meidän olisi kiinnitettävä huomiota. Emme varmaankaan hae mitään vallankumousta asetukseen, mutta sen sijaan pyrimme evoluution mukaan ikään kuin rakentamaan tätä yhä pidemmälle. Mitkä ovat sitten niitä kohtia, joihin kiinnittää huomiota? Ensinnäkin avioliitto kysymyksissä asetuksessa olisi hyvä antaa vanhemmille mahdollisuus valittaa tuomioistuin, antaa ainakin jonkin verran valintavaraa tuomioistuimen valinnassa. Se vastaa tätä laajempaa tavoitetta, joka liittyy perheen purkautumiseen jonka, jossa pyritään rohkaisemaan ja vanhempia löytämään sovintoratkaisuja, kun se on vain on mahdollista. Tätä lähestymistapaa on noudatettu monissa muissakin välineissä hiljattain, joten se olisi johdonmukainen tuon toiminnan kanssa. Toinen asia, jota on harkittu, koskee sitä, että voitaisiin ehkä helpottaa jonkin tyylistä yhden luukun tuomioistuinjärjestelmä. Yksi tuomioistuin voisi vastata ero, avioeroista, toinen lasten huoltajuudesta, kolmas elautu, elatuskysymyksistä. Tämä helpottaisi turhautumista. Ja jos voisimme näin toimia, niin kyllähän asetuksesta löytyy joitakin sääntelyjä. Esimerkiksi artikosta 15 kuitenkin pohditaan sitä, onko mahdollista sujuvasti siirtää asioita tuomioistuimista toiseen ja palauttamme mukaan. Näin ei aina ole. Kuten aikaisemmin mainitsen, muodollisuukset ovat vielä olemassa huoltajuuskysymyksissä. Mielestämme tämä aiheuttaa turhaa ajanhukkaa menettelyssä. Niitä olisi kiirehdittävä mahdollisimman paljon. Sitten ne kysymykset, jotka liittyvät luottamukseen ja siihen, että jos otetaan peruskirja artikla 24 mukaan ja pyritään vahvistamaan luottamusta, niin voitaisiinko tätä käyttää ratkaista kysymykset ja soveltaa vähimmäistandardeja lapsen edun mukaisesti. Nämä ovat asioita, joita aiomme käsitellä sitten. Erittäin tärkeä asia, joka koskee virtaviivaistamista ja selkeytystä lapsikaappauskysymyksissä. Tästä juuri äsken puhuimme ja kuulimmekin. Väliaikaiset toimet ovat varmasti asia, jota olisi tarkasteltava lähemmin. Sitten täytäntöpanokysymykset, nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. Asiat eivät toimi niin hyvin kuin pitäisi tällä kentällä. Täytäntöpano liittyy ainoastaan kansallisiin menettelyihin, niissä usein ei ole erityissääntöjä, jotka liittyvät perhe, perheenpäätöksiin. Tämä saattaa johtaa pitkittymiseen esimerkiksi lastenhuoltajuuskysymyksissä ja meidän on tätä asiaa tarkasteltava lähemmin. Ja kuten aikaisemmin mainitsin, nyt varmasti ylitän jo aika, niin mutta olen aivan pääsemässä loppuun tässä jo yhteistyö kansallisten viranomaisten välillä artikla 55. Meidän olisi tutkittava, toimiiko tämä niin hyvin kuin sen pitäisi. Se on hyvin tärkeä asia. Sitten myös se pitäisikö ottaa selkeämmin mukaan lasten hyvinvoinnista vastaavat viranomaiset tähän yhteistyöhön. Sitäkin on tarkasteltava lähemmin. Sitten artikla 56 lapsen sijoituksesta. Tästäkin on useita kysymyksiä auki ja keskustelu käytiin viime vuoden lopulla jäsenvaltioiden kanssa tästä aiheesta Euroopan oikeudellisessa verkostossa. Ja täällä on useita kysymyksiä, jotka liittyvät artikla 56, joita on syytä lähemmin tarkastella tulevaisuudesta sitten, kuten sanoin, niin Junckerin komissio on todella korostanut, kuinka merkittävänä se pitää todellista oikeuden, oikeudellista yhteistyötä. Brysseli 2a-asetuksella on suuri merkitys perheoikeuden alalla ja siksi on aivan oikein, että, että kiinnitämme huomiota tähän uuden tarkastelumenettelyn yksiköt ovat nyt valmistelemassa tietä asetuksen mahdollisuuden muuttamiselle. Meillä on vielä aika lailla teknistä työtä tässä edessä. Meidän on saatava valmiiksi arviointitutkimus ja tehtävä vaikutusten arviointikertomus ja Lisäksi mielestämme olisi hyödyllistä kuulla asiantuntijaryhmiä, niin kuin olemme tehneet muissakin yhteyksissä, jotta voisimme olla valmiita sitten, kun poliittisten päätösten aika koittaa. Kiitoksia tästä ajasta kertoa näistä asioista. Haluaisin todella korostaa, kuinka tärkeää on saada palautetta teillä. Olemme vielä kuunteluvaiheessa, joten olen todella kiinnostunut kuulemaan teidän mielipiteitänne. Kiitoksia. Thank you, Mr. Shota. Kiitos, herra Shota. Ja Van Loon, nyt avaamme keskustelun kaikille niille, jotka haluavat kommentoida tai kenties kysy, kysyä kysymyksiä. Edustaja Menkines, haluatteko reagoida ensin? Puhun lyhyesti, koska puhuin jo avauspuheenvuorossa. Komission avoimuus kuunnella on tervetullutta ja käsitellä aihetta varovaisesti. Onko yhteistyö keskusviranomaisten välillä liikahtanut kumpaakaan suuntaan, parantunut tai heikontunut, ja mitkä ovat esteet? The, the, the cooperation between central authorities. Keskus viranomaisten välinen yhteistyö toimii oikein hyvin periaatteessa. Meillä on paljon asialleen omistautuneita ihmisiä, jotka kansallisella tasolla tekevät työtään ja toteuttavat täytäntöönpanoa. Aivan niin kuin Van Luunen esityksessä kuulimme, joskus resurssikysymys on ongelma, josta ei juurikaan puhuta. Me elämme vaikeita aikoja rahoituksen näkökulmasta. Totta kai resurssien määrä lisää tehokkuutta käytännön täytäntöönpanossa. Tahtoa kyllä on. Mainitsisin myös sen hyödyllisen rooli, joka on ollut Euroopan oikeusverkostolla. Me saamme ihmisiä saman pöydän ääreen, ääreen keskustelemaan täytäntöönpanosta ja yritämme enenevässä määrin käyttää näitä kokouksia hyödyksemme. Niitä on vain kuusi vuodessa. Käytämme tätä hyödyllisenä foorumina, jotta voimme ohjata keskustelut käsittelemään yksittäistapauksiakin. Meillä on aikaa kahdenvälisille kokouksille varattuna. Verkoston kokouksessa käsittelimme 40 yksittäistapausta tällä tavalla. Käsittääkseni kaikista tämä on hyödyllinen tapa päästä eroon erimielisyyksistä. mikä ei tietenkään estä eh, viranomaisia ja näin toimitaankin säännöllisesti toimimaan saman mallin mukaan myös eh, foorumin ulkopuolella. Kaikki pitävät tätä hyödyllisenä toimintatapana. Kiitos. Mm, may I ask? Oh, sorry. You, you, no, Mr. Yeah. Yes. Yes. Thank you very much. For... Kiitos puheenvuorossa. Jacques, edustan täällä kansanpuolueen ryhmää vetomusvaliokunnassa. Puheenvuoron valmisti Rouva Metsola, arvostu kollegani, joka tietysti ei pysty henkilöstä olemaan paikalla tänään, joten minä haluaisin esitellä teille meidän kantamme kokemusten pohjalta, joita olemme saaneet vetomusvaliokunnassa. Me siis käsittelemme vetomuksia, jotka liittyvät lapsiin, jotka on vietty Kirsta Britanniasta ilman heidän vanhempiensa suostumusta, jolla on annettu passi, jolla he ovat matkustaa yhdistyneisiin Arabiemiraatteihin. More specifically, vanhemmat, jotka ovat saaneet vierailu tapaamisoikeuden lapsensa kanssa yhdessä maassa, mutta ovat saaneet samaa oikeuttaan toisessa jäsenvaltiossa. Lähes kaikissa näissä tapauksissa Euroopan komissio ei voinut ryhtyä toimiin, koska ei ollut rikottu EU-lainsäädäntöä. Nämä liittyvät siis kansalliseen toimivaltaan. Matkustusasiakirjojen myöntäminen eh, siinä tapauksessa, että lapsia on kaavattu maihin, jotka eivät ole mukana Haakin yleissopimukseen vuotta 180. Ja on myöskin kysymys, joka liittyy pieneen lukumäärään jäsenvaltioita, jotka eivät osallistu Schengenin järjestelyihin lopputulos on, että on vai, helppo tehdä johtopäätös, että lapsen paras etu ei välttämättä ole aina saanut riittävää kunnioitusta. Tähän liittyy myöskin Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, joka koskee turvapaikanhakijoiden olevia alaikäisiä lapsia, jotka ovat yksin Nämä voisi olla myöskin tapau, näin tapauksessa jossain lapsikaappauksista, jossa EUn lainsäädäntö, jotka tähtävät lapsen oikeuksien tiukkaan suojeluun, jolla pyritään estämään lapsikauppaa, että niitä pyrittäisiin soveltamaan kaikissa jäsenvaltioissa, myös niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat muodosta osaa Schengenin alueesta. On erinäisiä toimenpiteitä, joita voidaan edistää Ensinnäkin on mahdollista, että huolto-oikeuden osalta pitäisi yhden vanhemman pystyä viemään lävitse oikeutensa toisen jäsenvaltion Bryssel 2 asetus mahdollistaa tämän silloin, kun noudattaa samanaikaisesti kansallisia määräyksiä, mutta tässä asetuksessa tulisi myöskin pyrkimään yhdenmukaisiksi erinäisiä määräyksiä, jotta EUn kansalaiset voisivat helpommin saada vietyä tunnustettua päätöksiä jäsenvaltioiden kesken. Sitten mitä tulee Bryssel 2a-asetuksen toimintaan, komission tulisi ottaa huomioon kaikki yksittäisten vetomuksenstajien liittyvät näkemykset, jotka ovat kääntyneet on parlamentin vetomusvaliokunnan puoleen, jossa on kysymys lapsikaappaustapauksista – ja kolmanneksi kansalaisten kasvava liikkuvuus on saanut aikaan lisää lukuisia tapauksia, jotka liittyy lapsikaappauksia. Meidän pitää varmistaa, että kaikki oikeudelliset määräykset, velvoitteet, joita on jäsenvaltioilla, ovat myöskin velvoitteita, jotka koskevat myöskin kansalaisia, jotka joita koskettavat oikeudelliset käsittelyt maissa. Next speaker is Madame. Seuraavaksi Itävallasta Rova Stein. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä kiitän kovasti esityksistä ja puheenvuoroista, joita tänään voitu kuulla, jotka kattavat hyvin laajan kirjon. Tänään, tänään, iltapä, tänään iltapäivällä. Haluaisin nyt lyhyesti puhua tästä sovittelusta silloin, kun on kysymys perhekollisista kysymyksistä ja oikeusmenettelyistä. Ja toisaalta täällä on vaan rouva tohtori Petreli, joka puhui, puhui tuloksen sitovuudesta silloin, kun on kysymys tällaisesta onnistuneesta sovittelusta. Me Itävallassa keskustelemme tästä sovittelun mahdollisuudesta nimenomaan perheoikeuden kysymyksiä, koska se on hyvin tulokseen johtavaa. Minua kiinnostaisi kuulla, miten kollegat, myös te, herra Livaropulos, miten te näette tämän sitovuuden, miten se voidaan yhdistää oikeuskäsittelyyn, sillä tämä sopimus, jos se viedään oikeuteen, merkitsee vain sitä, että tuomioistuin vahvistaa sen, vaanko tämä vain osa tällaista yleisömenettelyä, onko tässä jonkinlaisia pohdinta-aikoja tai mahdollisuuksia esittää vastalausta tätä ratkaisua vastaan. Itävallassa me olemme puhuneet koko ajan tämän sovittelun vapaaehtoisuudesta, onko jossakin päin pakollisia sovitteluja ja miten sitten kustannuksista, koska sovitteluhan syntynyt kustannuksia ja, ja meillä Itävallassa ei tällaisen sitovuuteen ole rahaa. Perheoikeuteen liittyvissä tapauksissa on aina kysymys rahasta ja siitä, että kaikilla on mahdollisuus – päästä tuomioistuimeen, saadaan siellä hoidettua, minusta taisi kuulla, mikä on tilanne muissa maissa. Thank you very much for your question. Kiitos kysymyksestänne. Kun ajatellaan tuloksen sopimuksen sovittelutuloksen täytäntöönpanosta, niin kuin mainitsin, Euroopan unionin direktiivin 52 mukaisesti tämä on täytäntöön pantu kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Jokaisessa jäsenvaltiossa on löydettävä tapa toteuttaa sovittelun tuloksen täytäntöönpano. Voin kertoa, miten omassa maassani toimitaan. Sopimuksen täytäntöönpano silloin, kun kyse on osapuolten aikaansaamasta sopimuksesta, Se toimitetaan tuomioistuimen sihteerille ja se on sitten Kreikan lainsäädännön mukaisesti täytäntöön pantavissa. Euroopan unionin lainsäädäntö tämän direktiivin osalta määrää sen, miten tätä eri jäsenvaltioissa sitten käytännössä täytäntöön pannaan. Tämä totta kai on hankala kysymys. Joskus, jotkut keskusviranomaiset kannustavat sovitteluun, mutta aina tästä aiheutuu kustannuksia. Jos osapuolilla on varaa maksaa sovittelusta, hyvä niin, mutta jos ei, he voivat saada mahdollisesti apua valtiolta, taikka sitten joissakin tapauksessa ei. Usein kustannukset ovat ongelma osapuolille. Kustannukset ovat pariskunnalle siis ongelma. Tämä totta kai riippuu oikeudenkäyttöalueesta. Joissakin jäsenvaltioissa on avustuksia, joilla voidaan tukea tämän tyyppistä sovittelua. Omassa maassani tällaisen sovittelun, minkään tyyppisen sovittelun käytännössä ei saa apua. Tästä seikasta tulisi, pitää, tulisi tehdä päätös. Luulenpa, että vastasin kaikkiin kysymyksiin vai olisiko vielä joku, jonka unohdin? Taisiko olla jotakin muuta? Alltså, uh, who, uh, yes. If I just may add something because the ensinnäkin vetomusvaliokunnan esityksestä. Mehän vetomuksessa käsittelemme yksittäistapauksia. Jotkut niistä ovat hyvin arkkaluontoisia ja niistä esitetään kysymyksiä jäsenvaltioille. Ja kyseenalaistetaan, miten siellä käsitellään näitä eh, avioerokysymyksiä ja lasten oikeuksien tilannetta. Tästä syystä tein kysymyksen keskusviranomaisten osalta. Nämä ovat vaikeita asioita vetomusvaliokunnassa, mutta ne ovat todellisuutta monissa jäsenvaltioissa ja joissakin jäsenvaltioissa meillä on useita juttuja, joita tulee meille jatkuvasti. Olisi oikein hyödyllistä, jos saisimme vähän tukea. Tiedän, että komissiokin oli joissakin näistä jutuissa läsnä toimivaltuus näissä asioissa kuuluu kuitenkin jäsenvaltioille ja kansalaisten on vaikea ymmärtää tätä, kun meillä on tämä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välinen suhte. Ehkä lyhyt kommentti tähän olisi hyödyllinen. Äh, <clears throat> okei, Okei, Mr. Schotter and I think Madame Pretari... Schotter ja sitten Ilariakin haluaa tähän kommentoida. Yes. No, I, I'm conscious that I probably... Olen tietoinen siitä, että aina varmastikin osa vastauksia, minulla oli monia asioita mielessä, mutta minä todellakin halusin viestittää, että totta kai me otamme huomioon siis kokemuksemme. Me näemme, saamme monia kirjeitä, jotka on nostettu komissiolle. Me näemme, että te parlamentin jäsenet myös, joille teidän puolenne kääntyvät valitsijanne tai asiat on esille vetomusvaliokunnassa. Totta kai me seuraamme näitä tapa, tapauksia ja jotkut, kuten sanoimme, en nyt ole tässä käsillä mitään yksittäisiä tapauksia, mutta selvästikin jotkut niistä ovat asetuksen toimivan vaikutusalan ulkopuolella, mikä on hyvin vaikeaa on yksilöiden, että tämä tapaukset koskettavat, on joskus aika vaikea ymmärtää, että joskus eivät edes halua ymmärtää sitä, koska he etsivät jotakuta, joka voi antaa heille ratkaisuja, jotka löytävät ratkaisua muualta. Nämä ovat hyvin vaikeita tapauksia. Tietysti me jatkuvasti olemme tietynlaisella opetus, opetustehtävässä, koska me mitään tietoa siitä, missä EU-laki pätee ja missä ei. Ja tämä on asia, joka meidän on jatkuvasti pidettävä mielessä. Mitä tulee sitten yhteistyöhön kansallisten viranomaisten kanssa verkoston puitteissa? Verkosto on olemassa, jotta sen osalta sovelletaan sitä, missä EU-lainsäädäntöä sovelletaan. Mutta ymmärrän, nämä ovat hyvin vaikeita tapauksia teille. Mitä me vain voimme tehdä teitä auttaaksemme ja auttaaksemme vatumusvaliokuntaa niin, että voimme olla mahdollisimman selviä ja, ja, ja äh, tietoa antavia. Aikaan vain on niin, että on kysymys äh, asiasta, joka ei kuulu EU-lainsäädännön vaikutusalaan. Ja me emme auta yksilöitä teeskennelemällä, että asiat olisivat toisin. Yes, I wish to add also that... Um, uh, Haluaisin lisätä tähän vielä sen, että tutkimuksen saamme tehtiin vertaileva analyysi ja siinä katsottiin myös sitä, kuinka keskusviranomaiset toimivat. On totta, että resurssien saatavuudella on vaikutus. Jos katsotaan tutkimuksen sivua 50, siellä on tämä kaavio, joka osoittaa mutta että esimerkiksi Englannissa ja Walesissa on todella korkea prosenttimäärä pyyntöjä, eikä tätä voida selittää ainoastaan väestörakenteen selityillä syillä. Jos katsotaan Englannin ja Walesin keskusviranomaisten tietoja, niin kyllä, kyllä nämä toimivat oikein hyvin. Resursseja on viranomaisille annettu paljon Mitä tulee muihin keskusviranomaisiin, meillä on joskus vaikeuksia saada tietoja. Oli vaikea saada yhteyksiä henkilöihin, jotka olisivat voineet meitä auttaa. Euroopassa on epätasa epätasapainoa tässä asiassa. Okei. Okay. So I would like to thank uh, ah, all. may I add something, please, few seconds? Saanko lisätä vielä yhden seikan ihan muutamassa sekunnissa? Kiitos. Haluaisin vastata Venäkärin kysymykseen siitä, onko sovittelu pakollista jossakin vaikka ei. Tämän tyyppinen sovittelu ei ole pakollista. Direktiivi määrää, että tuomari voi pyytää osapuolia käyttämään sovittelua. Joskus tuomarit toimivat näin, pyytävät osapuolia äh, sovittelemaan, mutta tämä ei ole kuitenkaan pakollista. Tämän tyyppisissä riita-asioissa se ei ole vielä pakollista. Kiitos. Like to add Minä haluaisin esittää kysymyksen siitä, että jos sovittelu olisi pakollinen, olisiko se hyvä ratkaisu? Opinion for... Henkilökohtaisesti tämän tapauk- tapaisissa äh, tapauksissa minusta se ei olisi syytä olla pakollista. This was a clear answer. Selkeä vastaus, kiitos siitä. So we come to the end of... Nyt tämä ensimmäinen osa iltapäivän Me on saatu päätökseen. Ja nyt antaisin puheenvuoron professori Legardille Pari, Pariisin ensimmäisestä yliopistosta. Hän käsittelee nimilakia ja tarvitaanko lainsäädäntöä sillä alalla. Professori Legard, olkaa hyvä. Ah, merci. Ah voilà. Oui, je voudrais dire que je suis très honoré d'avoir. Minulla on kunnia kun olen saanut kutsun Euroopan parlamentista, voin esitellä teille näkemykseni siitä, olisiko tarvetta eurooppalaiselle lainsäädännölle nimien alalla. Ensinnäkin, miksi tämä ongelma on olemassa, mitkä syyt tämän ongelman aiheuttavat ja mitä mahdollisia ratkaisuja voisi olla. Miksi tällainen ongelma syntyy? Olemme havainneet tässä jo jokunen vuosi sitten, että lukuisat Euroopan kansalaiset haluavat käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Tässä oikeudessa heille aiheutuu esteitä siitä, että heidän täytyy kohdemaahansa viedä mukanaan ikään kuin toinen nimi kuin mihin, minkä he ovat alkuperämaassaan saaneet. Jos otamme esimerkiksi saksalais-ranskalaisen pariskunnan, ranskalainen vaimo ja saksalainen aviomies, jotka asuvat pysyvästi Saksassa. Puolisot menevät avioliittoon ja avioliittolain mukaisesti Saksassa he valitsevat nimen, sukunimen, joka on heille yhteinen. Kyseessä normaalisti on aviomiehen nimi. Tästä tulee myös puolison sukunimi. Onko joku, joka ei nyt toimi? Ei, minä vain ajattelin, Oh, t'étais surprise. nom du mari. <laughs> je, je, je comprends votre surprise. c'était le choix. Niin, kyseessä oli siis valinta. Pariskunta oli näin valinnut. Tässä tapauksessa Saksan lainsäädännön mukaisesti äh, nainen menettää tyttönimensä ja ottaa yhdessä valitun nimen Ranskan lainsäädännön mukaisesti vaimo säilyttää oman nimensä, aivan niin kuin Ranskan lainsäädäntö määrää, ja tämä varmasti miellyttää puheenjohtajaa. Sitten meillä on tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Meillä on Krunkin Paulin kuuluisa oikeustapaus. Siinä saksalainen lapsi, joka asui Tanskassa ja siellä oli vanhempien pysyvä asuinpaikka, kotipaikka – ja sitten Tanskan viranomaiset määräsivät hänelle kaksoisnimen, joka tuli molemmilta vanhemmilta. Kun vanhemmat halusivat tämän kaksoisnimen äh, saattaa Saksan äh, sukunimirekisteri väestötietojärjestelmään, niin siellä todettiin, että lapsella voi olla vain yksiosainen nimi. Nämä ongelmat ovat kansalaisille hyvinkin ikäviä. Tuomioistuin useaan otteeseen on nostanut ongelman esille ja on todennut, että asian osaisille tästä voi aiheutua huomattavia haittoja henkilökohtaisesti ja heidän työelämässään. Pitää e-, epäilykset, epäröinti näissä nimikysymyksissä saada poistetuksi. No mikä näiden ongelmien syynä sitten on? Ju, juuri sieltähän se löytyy, minkä äsken kuvailin, eli moninaisuus kansallisten lainsäädäntöjen välillä, joita meillä on nimi lain osalta. Meillä on nimi laissa siviilioikeuden puolella erilaisia sääntöjä eri jäsenvaltioissa. Syntyessään lapsi tietyssä jäsenvaltiossa saa yksiosaisen nimen aina. Nimi ei kuitenkaan ole sama. Kyseeseen voi tulla isän sukunimi, äidin sukunimi kenties vanhempien avioliitossa omaksuma sukunimi. Toisessa jäsenvaltiossa taas lapsi saa kaksoisnimen, yhdistelmänimen, joka koostuu molempien vanhempien nimistä. Täytyy myös lisätä se, että vanhemmilla on joskus varsin laajaa valinnanvapautta, kun he valitsevat lapselle nimeä. Avioliitossa tilanne on jossain määrin sama. Juuri äsken kuulimme tästä aiheesta. Onko avioliitolla vaikutus myös puolisoiden nimiin? Säilyttävätkö molemmat puolisot oman sukunimensä? Voiko lisätä puolison nimen, oman nimensä? Pitääkö valita yhteinen nimi? Kaikki nämä erot aiheuttavat suoraan tämän tyyppisiä tapauksia, jotka kuvailin, ja paljon myös muita tapauksia. Säännöt ovat myös erilaisia kansainvälisen yksityisoikeuden alalla. Nimi liittyy yksilön henkilöiteen ja lukuisissa jäsenvaltioissa kyse on kansallisesta oikeudesta ja väestötiedoista, kun taas toisissa jäsenvaltioissa kyse on asuinpaikkalaista tai pysyvästä kotipaikasta ja miten sitä säädellään lainsäädännöllä. Kumpin polin tapauksessa nämä eroavaisuudet olivat huomattavia, koska tanskalaiset, kun antoivat Tanskan yksityisoikeuden mukaisen nimen lapselle, kunnioittivat vain Tanskan lainsäädäntöä. Silloin kun on ristiriitatilanne, niin Tanskan lainsäädäntöä noudatetaan. Saksalaiset taas omasta näkökulmastaan toimivat aivan perustellusti ja vaativat sitä, että noudatetaan Saksan lainsäädäntöä, koskapa ristiriitatilanteessa kiistoissa valitaan Saksan lainsäädäntö. Miten näistä ongelmista päästäisiin eteenpäin? Miten ne voitaisiin ratkaista, jotta kansalaiset eivät enää estyisi silloin, kun he käyttävät oikeutta liikkuvuuteen? Täytyy varmasti pitäytyä puuttumasta Euroopan tasolla nimilakiin. Uskon, että tämä olisi toissijaisuusperiaatteen vastaista. Nimen määräytymisperusteet ovat todella juurtuneita kulttuuriin ja historiaan, uskomuksiin jäsenvaltioissa. Ja niiden moninaisuus vain heijastelee kansallista identiteettiä. Tämä on aivan hyvä näin. Jäsenvaltioiden Vapautta toki rajoitetaan aivan niin kuin ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot osoittavat. On velvoite välttää kaikenlaista syrjintää ja kunnioitetaan henkilötietojen suojaa. Tässä ei tarvitse mennä tämän pidemmälle. On kuitenkin mahdollista ja toivottavaa, että toimittaisiin kansainvälisen yksityisoikeuden alalla. Tällä oikeuden alalla voidaan ajatella kahtalaista toimintatapaa Euroopan unionin lainsäädännössä joko niin, että yhtenäistetään äh, lainsäädäntöä silloin, kun kyseessä ovat äh, ristiriitaiset oikeuden valinnat, taikka sitten niin, että toimitaan saman lainsäädännön mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Taikka sitten toinen vaihtoehto olisi se, että meillä olisi jäsenvaltioissa lainsäädäntöä, jonka mukaisesti tunnustettaisiin toisissa jäsenvaltioissa annetut nimet. Omassa alustuksessani, jonka olen toimittanut kirjallisesti, olen tuon, tuonut esille sen, että nimien tunnustaminen voisi olla suositeltavampi ratkaisu ja sitten myöhemmin katsottaisiin, pitäisikö nämä ristiriitatilanteet jollakin tavalla niitä toimiminen yhtenäistää. Tämä ei tarkoita sitä, että, että kun vastustaisin tällaista yhtenäistämistä, mutta katson, että että tällaisen yhtenäistämisen etu nimi lainsäädäntöalalla olisi varsin rajallinen. Jos otan esille taas tämän esimerkin, saksalais ranskalainen pariskunta. Se, että nainen säilyttää nimensä Ranskan lainsäädännön mukaisesti ja se, että hän menettää nimensä ja hänen on otettava avionimi, äh, miehensä nimi Saksan lainsäädännön mukaan ei sinällään ole este vapaalle liikkuvuudelle. Vapaan liikkuvuuden este puolestaan on se, että nimi, joka Saksassa annetaan, ei saa tunnustusta osakseen Ranskassa. Tässä tapauksessa, tapauksessa, jonka mainitsin, Kyse ei ole yksityisoikeuden eroavaisuuksista, joka sinällä muodostaisi liikkuvuuden esteen, vaan se, että Saksan viranomaiset kieltäytyivät tunnustamasta sitä nimeä, joka annettiin sääntöjen mukaisesti Tanskassa. Kiireellistä kuitenkin on määritellä yhteiset säännöt nimien tunnustamisen osalta. Haluaisin tässä ohimennen todeta, että Alankomaissa on vuoden 2011 laki, jossa on hyvin yksityiskohtainen artikla ja se käsittelee nimenomaan nimien tunnustamista. Totta kai olen tehnyt asiakirjan, jossa puolustelen omaa näkökulmaani. Tunnustamisen pitäisi laajentua nimen määräytymiseen ja myös nimien muuttamiseen, nimen muuttamiseen niin, että niin kuin ammat, aviokysymyksessä nimen muuttaminen olisi ilmoitusasia, taikka sitten julkinen viranomainen, keskusviranomainen voisi tällaisen päätöksen tehdä. Tunnustaminen tulisi uloittaa myös niihin nimiin, joita kansalaisille on annettu myös kolmannessa maassa – silloin, kun tämä nimi on annettu Euroopan unionin kansalaiselle kolmannessa maassa, kunhan tunnustaminen on tapahtunut jäsenvaltiossa ja tämä tunnustaminen jäsenvaltiossa on kirjattu virallisiin väestötietojärjestelmiin. Tässä vaiheessa tästä tulee olemassa oleva nimi unionin jäsenvaltiossa ja se tulisi tunnustaa myös muualla. Vaikea kysymys on se, pitäisikö alistaa nimien tunnustaminen sille, että on olemassa esimerkiksi kansallisuuden tai kotipaikan kautta jonkinlainen kiinnepiste valtioon, joka on myöntänyt, hyväksynyt nimen ja toisaalta itse henkilön välillä. En ehdota, vaikkakin tästä voidaan kovastikin keskustella, joka on tärkeä kysymys, mutta minä en ehdota sitä, että tällaista ehtoa asetettaisiin. Nimen tunnustaminen Euroopan unionissa äh, liittyy yleiseen järjestykseen sinällään. Jos ajatellaan tätä kysymystä tästä näkökulmasta, niin viranomainen joka käsittelee nimikysymystä silloin, kun nimi on hyväksytty toisessa maassa, joutuu tekemään tiettyjä tarkistustoimenpiteitä. Nämä tarkistustoimenpiteet eivät ole eh, tarpeettomia ja sitten määritellään, onko nimi eh, tunnustettavissa ja tämäkin jo voi jo muodostaa esteen vapaavalle liikkuvuudelle. Tällainen sääntö täydentäisi hyödyllisellä tavalla komission ehdotusta vuodelta 2013, josta aamulla jo kuulimme, jonka pyrkimys on yksinkertaistaa tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä Euroopan unionissa, mutta joka nimenomaisesti jättää soveltamisalan ulkopuolelle julkisten asiakirjojen sisällön silloin, kun kyse on toisten jäsenvaltioiden antamista asiakirjoista. Kiitos puheenjohtaja. Muutama sekunti tässä vielä ajasta säästyykin. Merci, professor. Kiitos, professori, tästä esityksestä, tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Tunnustan, että olin lähtökohtaisesti hieman yllättynyt tästä aiheesta, mutta nyt ymmärrän äh, aiheen mielenkiintoisuuden. Haluaako joku esittää kysymyksiä, kommentoida esitystä? Yes, professor. Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen esitys. Haluan, pidin sitä kovasti ja luin paperia samaan aikaan. Huomasin, että siinä ei ollut mitään viittausta oikeuskäytäntöön, joten Skotlantin puitteissa käytäntö on, että naisella on mahdollisuus aina valita joko ottaa siis miehensä nimi tai pitää oma nimensä. Ja tämä heijastuu niistä asiakirjoista, jotka me teemme, kun on omaisuuden tai kiinteistöjen äh, siirrosta. Äh, meillä on, meillä on tämä vaihtoehto näkyvissä myös asiakirjoissa, Rova Jones tai Smith. Miten te näette tämän äh, näissä järjestelmissä, joissa on tapalaki, tapaoikeus, jossa nimen kysymys niin sellaisia ajatuksia, joita tässä paperissa, mutta kenties jotakin muita, mitä haluaisitte meille kertoa. No, siis Olen pahoillani siitä, että en maininnut common law maita omassa artikkelissani. Kenties tämä johtuu varsinaisesti siitä, että common law maissa ei niinkään ole ongelmia, koska ne sopeut muuttuvat aika helposti ja ei ole tällaisia tunnustamisimien tunnustamisongelmia. Olen saanut kokemuksia äh, kansainvälisestä komissiosta, jossa on laadittu useita nimi asioita käsitteleviä yleissopimuksia ja valtuuskunnat Irlannista ja yhdistyneestä kuningaskunnasta, erityisesti yhdistyneestä kuningaskunnasta, koska Irlanti ei ollut siellä mukana, ovat aina todenneet, että heille nämä olivat mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta aivan vain Mannermaan asioita. <laughs> Continental, niin kuin he sanovat. Kiitos. That, just goes to show there are some things... Niin, näyttää siltä, että ne ovat yksinkertaisia Isossa Britanniassa, ja tuttaa seivät. Uh, si, si, je peux, si Niin, jos voin vielä lisätä tähän olisi hienoa, että kaikki unionin jäsenvaltiot olisivat yhtä liberaaleja kuin yhdistynyt kuningaskunta. Ja ihan rajatta nämä nimikysymykset tällä tavalla hyväksyttäisiin. Se, olisi, se oli oikein kiltti kommentti. Se Näihin onnitteluihin. Voimme päättää tämän. En näe muita puheenvuoroja pyyntöjä ja ehdotan, että keskeytämme kokouksen aina kello 16.30, 16.20, 10 minuuttia taukoa, jatkamme kello 16.20, silloin alkaa kolmas istunnon osa. Kiitos. Enchanté. Enchanté. C'est votre connaissance. Oui, mais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

I am very sorry to interrupt you, but I propose that we start. Ehdotan, että aloittelemme. Meidän on, päät- Meidän on päätettävä kokous kello 18 tulkkauksen takia. Joten jos haluamme käyttää hyödyllisesti aikamme, niin ehdotan, että aloitamme. kolmannen osan alkuun haluaisin antaa puheenvuoron talousoikeuden professori Hannu Scheppelille. Hän on Brysselin School of International Studies, Kentin yliopisto Brysselissä laitoksesta. Ja annan teille puheenvuoron nyt. Toivon, että joku teitä myös kuuntelee. Um, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä sit huudan ehkä siitä sitten on apua. Kiitos siitä, että sain puheenvuoron. Kiitos kutsusta. On kunnia ja etuoikeus olla täällä. Tämä on aika yllättävää, koska otsikkona on apua puheenvuoro. Tetvanen käyttää puheenvuoro kansainvälisyysoikeudesta globaalin hallinnon sääntelyvälineenä. Minä käytän tätä puheenvuoroissa puhun kavereiden tavalla, toisen puhun siitä, miten yksityisten toimijoiden rooli on kasvanut kansainvälisessä globaalissa hallinnossa ja toisaalta sitten yksityisoikeusvälineillä voidaan äh, ratkaista konflikteja eri oikeusjärjestelmien välillä tai ainakin pyritään säätelemään vuorovaikutusta näiden järjestelmien välillä. Paperissa minä olen ottanut esille kaksi yksi yksityisen hallinnon järjestelmä. Toinen niistä liittyy kansainvälisiin standardien määrittelijöihin, mitä tulee laatuun ja turvallisuuteen. Ja toinen on sitten taas investointisopimukset ja niiden kiistojen sovittelujen ratkaisut. Nämä vaikuttavat huomattavasti maailmanlaajuiseen talouteen ja liittyvät myöskin siihen, miten, missä määrin valtio voi vaikuttaa yhteiskuntiin, mitkä ovat sen vaikutusvallan rajat. Sopimusten myötä syntyy näissä ratkaisuja VTO ja sitoo jäseniään kansainvälisiin standardeihin siinä, kun ne tekevät ratkaisuja. Teknisistä ratkaisuista kahdenväliset investointisopimukset mahdollistavat ulkomaisille sijoittajille mahdollisuuden kääntyä kiistoisovettelutoimistojen puoleen. Silloin on kysymys ongelmatilanteista ja näissä tapauksissa kansainvälinen oikeus on yksityistettyä ja kummassakin tapauksessa ja kummassakin järjestelyssä syntyy kes- on kysymys siitä, että lainsäädännöt menevät, ovat konfliktitilanteessa ja ennen kaikkea on kysymys siitä, että laiset oikeudelliset järjestelmät ovat tällöin ristiriidassa keskenään. Joten minä olen melko yksiselitteinen. Laillinen toimiva globaali hallinto syntyy normijärjestelmien vuorovaikutuksesta siitä, että jos pyritään suojelemaan hallintoja poliittiselta tai oikeudelliselta vaikutukselta vaan kaikkea muuta kuin sellaisiin tuloksen vaikuttavia, joita, johtavia, joita halutaan saavuttaa. Se, että kansainvälinen yksityisoikeus on olemassa, sillä on tärkeä rooli siinä, miten säädellään tätä näiden eri oikeusjärjestelmien välistä vuorovaikutusta. Kansainväliset standardit Suuri osa eh, erilaisista tilintarkastus- eh, turvallisuusstandardeista muun muassa ovat sellaisia, että niitä, mm, niistä vastaavat yksityiset toimijat, yksityiset yhtiöt, ja niillä on hyvin vakaa ydin näissä standardeissaan, ja käsikirjat, joita tällaisilla erilaisilla yhdistyksillä tai järjestöillä on, ovat eh, raskaita, mitä tulee omaan sisäisiin menettelyihin, ja on vähän epäilystä siitä, etteikö tämä tulisi oikeudellisen tunnustamisen perustalta, mutta olivatpa nämä järjestelmät miten tahansa laillisia, niillä kuitenkaan ei ole lain statusta. Tavallisesti tapahtuu joko se, että standardit muutetaan lainsäädäntöprosessiksi silloin, kun niitä käytetään. Tämä on se, mitä tapahtuu Euroopan unionissa silloin, kun komissio esimerkiksi ottaa käyttöön kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja tai näitä standardeja kohdellaan pelkästään faktoina. Ongelma silloin on tietysti se, että ei voi luoda normatiivisia vaatimuksia, jotka perustuvat faktoille. VTUssa yhdessä vaiheessa Euroopan unioni joutui oikeuteen yhdessä tapauksessa, nimittäin siinä, että se ei onnistu perustamaan lainsäädäntöään standardikoodeksille, joka liittyi sardiineihin. Unioni väitti, että tuo standardi ei ollut sellainen, että sitä olisi voitu pitää kansainvälisenä standardina VTO-lainsäädännön puitteissa, koska siitä ei ollut sovittu yksimielisyysperiaatteella. Tästä standardista, mitä oli päätetty perjantai-iltapäivänä Roomassa myöhään ja useimmat ihmiset eivät enää olleet paikalla. Ja joten tämä standardi hyväksyttiin ilman, että olisi noudatettu tavallisia vaatimuksia. Tässä vaiheessa tuomioistuin hylkäsi vaatimuksen. Kansainvälinen standardi on standardi, joka on hyväksytty kansainvälisessä elimessä, piste, ja vaatimukset, jotka liittyvät standardin hyvämykseen menettelyn integrius tässä prosessissa on, on asia, joka ei ole tässä nyt mitenkään keskeinen. Tuomista tuli tietoni ongelmasta. Se sanoi, että johtopäätöksellä ei pyritty mitenkään vaikuttamaan sisäisiin vaatimuksiin, joita voi olla kansainvälisiä standardeja luovilla elimillä silloin, kun ne hyväksyvät kansainvälisiä standardeja omien operaatioidensa puitteissa. Joten jos me jos ollaan sitä mieltä, että Sopimusta ei tarvitse hyväksyä kansainvälisessä standardikommuniyhteisössä. Sitä ei pidä kuitenkaan tulkita niin, että silloin kansainvälinen standardi, kansainvälinen elin ensin ei tulisi noudattaa näitä hyväksyntistandardeja. Tätä me emme siis päätä. But it should be. Kuitenkin näin pitäisi olla. Äskettäin toissa Tonnikala-tapauksessa Meksikon ja USA välillä palattiin tähän Sardini-päätökseen ja, ja luotiin päätöksiä, jotka liittyvät kansainväliseen standardiin, jotka oli, olivat tehty tällaisessa komiteassa, jossa vaadittiin yksimielisyyttä. Ja tämä päätös piti sitten johtaa seuraavaan vaiheeseen, joka on tätä seuraava sopimus, joka perustuu Viinin yleissopimukseen. Mikä tässä nyt seuraa on se, että VTOn lainsäädäntö delegoi valtaa kansainvälisille standardisoville elimille seuraa delegointia tietyillä vaatimuksilla, jotka liittyvät menettelyihin, jotka liittyvät sääntöjen laatimiseen, mikä on askel eteenpäin. Siirryn nyt pikaisesti toiseen tapaukseen, joka liittyy investointikistojen sovitteluun globaalissa hallinnossa – talouden globaalistumisen puitteissa liiketoimintaan transaktiot tuntemattomien rahojen kesken lisääntyvät huomattavasti, joten kansainväliset kistojen sovittelut ovat lisääntyneet huomattavasti, mikä vaikuttaa aivan johdonmukaiselta, mutta kuitenkin on vähemmän ilmiselvää on se, että investointeihin liittyvät sovittelut ovat kasvaneet vieläkin nopeammin. 1990-luvulla oli räjähdyksenomaista kahdenvälisyysomusten lisääntymistä ja, ja vuoden 2000 mennessä vuodesta 2000 lähtien sitten tuomioistuinten päätyneiden tapausten lukumäärä on kasvanut huomattavasti. Koneisto, etiikka ja henkilöstö, joka vastaa tällaisesta sovittelusta, se on vastannut, että se ei joutunut tunnuttamaan kansainvälistä siviililainsäädäntöä eikä voi luottaa aivan samalla tavalla kuin kaupallinen sovittelu pystyy toimimaan. Joten investointisovittelu pitäisi nähdä osana julkista oikeutta, osana maailmanlaajuista hallinto-oikeutta, mutta minulla on yksi erityinen asia, josta haluaisin nyt keskustella, joka liittyy tämän järjestelmän vuorovaikutukseen muiden oikeusjärjestelyjen kanssa, ja tämä vaatii hiukan selittämistä. Investointisopimuksessa yleisesti määritellään kaksi erilaista standardia. Suhteellinen standardi, joka on syrjimättömyyden periaate, ja ehdoton standardi, joka on normi, joka merkitsee sitä, että omaisuutta voidaan takavarikoida ilman korjauksia ja se, että kaikkia suht kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti. Tämä viimeinen standardi sen osalta periaatteessa on sanottu, että se laukeaisi vain siinä tapauksessa, että investointia kohdeltiin hirvittävästi, että se merkitsee, oli rikottu, olisi rikottu kansainvälisten perustuvien oikeuksien standardeja. Mutta investointilainsäädännön kehityksen myötä reilu ja yhtenäisen kohtelun standardia on vedetty vieläkin pitemmälle, ja nyt on katsottu, että se on velvoite isäntävaltiolta, isäntävaltiolle taata vakaat oikeudelliset ja yritykselliset puitteet, yritystoiminnan puitteet. Ja tämä merkitsee sitä, että jos valtiot eivät täytä niitä kansainvälisen lainsäädännön vaatimuksia, silloin kun on kysymys ulkoisten investoijien kohtelusta, silloin mm, ei nouse välttämättä esille. On olemassa tietynlainen tarvetta sille, että on kotimaista ratkaisuja, joka koskee ulkomaisia investoijia. Joten kysymys on osallistumisoikeuksista poliittiseen prosessiin. Ja investointilainsäädännön tavoitteena tässä mielessä on suojella ulkopuolisia, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää poliittisia muita väyliä, joiden kautta ne pyrkisivät etsimään ratkaisuja e- erilaisiin ratkaisuihin, joita hallinnon, hallituksen yksiköt tekevät. Nämä liittyvät usein siihen, että on äh, tasapainottamistoimia, joissa pyritään takaamaan omaisuusoikeudet, joita on investoilla, ja sitten hallituksen toisaalta toimiin, joilla pyritään ottamaan huomioon julkinen etu, mutta usein tässä mennään tätäkin pitemmälle. Jukos-sovittelussa äh, tuomioistuin joutui selittämään melko kiusallisen tosiasian, tapaus oli viety Euroopan ihmisoikeustoimien eteen, ja tuo ihmisoikeustoimistoon oli todennut, että ei ollut rikottu artiklan 1, protokolla 1 yleissopimuksessa, joka koskee omistus, omaisuusoikeuksia. Ja no, miksi sitten ihmis, investointilainsäädännön pitäisi mennä pitemmälle kuin ihmisoikeuksia silloin, kun on kysymys ulkomaisten su- sijoittajien suojelusta? Tässä oli kuitenkin tuomioistuimen tulos, jossa todettiin, Ihmisoikeudet ovat sellaisia oikeuksia, joihin kaikilla ihmisillä on oikeus ilman, että ne joutuvat niitä vaatimaan. Sen sijaan investointien suojelu, sopimukset koskevat yrityksiä, joiden kautta pyritään houkuttelemaan ulkomaalaisia tekemään investointeja. Siksi tällaisen välineen luotettavuus, sitä ei saisi vesittää juuri samalla arvion mahdollisuuksilla, jotka koskevat ihmisoikeuksia. Tämä on, johtaa tietysti mielenkiintoisen päätökseen hyvin tunnistetulta tuomioistuimelta. Silloin voidaan sanoa, että suojelu on korkeampaa tasolla kuin silloin, kun on kysymys oman maan kansalaisista kansainvälisesti hyväksytyn ihmisoikeuslainsäädännön puitteissa. Tässä nousee erityisiä kysymyksiä. I, I, I'm, I'm there. Voisitteko pian lopettaa? Ähm, olen siellä jo lopulta lopussa. Niin, tuomistuin, kun se joutuu panemaan toimeen tällaisen ratkaisun, se joutuu tunnustamaan sen, että ulkomaalainen valtio joutuu olemaan vastuussa siitä, miten se miten sen tekemät ratkaisut eivät siis, jotka ovat koskeet kotimaista lainsäädäntöä, eivät aiheuta mitään reaktioita kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön puitteissa. Joten nykyisin kiistojensovittelu tuomioistuin täytyy olla sellaisia, että kansalliset viranomaiset eivät voi puuttua niihin poliittisesti eikä juridisesti. Tämä autonomia ei ole myöskään hyvä asia sovittelulainsäädännölle tai lainsäädännölle niissä maissa, joista on kysymys. Dr. Schäppel. Kiitoksia professori Schäppel. Nyt haluaisin toivottaa Pablo Cortesin Leicesterin yliopistosta hän esittelee seuraavan asian vähäiset vaatimukset. Um, Madam Chair, um, it is a privilege. Suuret kiitokset, hyvä puheenjohtaja. On etuoikeus olla tässä parlamentaarisen valiokunnan edessä kertomassa tutkimuksesta, joka koskee eurooppalaista, eurooppalaista vähäisten vaatimusten menettelyä ja komission uutta ehdotusta. Kyseessä on vaihtoehtoinen menettely siviili- ja kauppaoikeudellisia vaatteita varten, kun kyseessä on rajat ylittävät tapaukset 2000 euron asti. Tämä on lähinnä kirjallinen menettely, ainoastaan poikkeuksellisesti tuomioistuin tai tuomari voi vaatia suullista kuulemista ja usein sitä pyydetään useammin kuin halutaankaan. Ja tässä on lyhyet määräajat mitä ne oikeudellista edustajaa osapuolet eivät tarvitse, mutta kuitenkin käytännössä kolmas osa osapuolista kuitenkin on edustettuna lakimiehensä kautta. Tämä menettely on saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa. Lopputulos on täytäntöön pantavissa ilman eksekvaattoria, eli täytäntöpanomääräystä. määräystä siinä maassa, missä päätös olisi täytäntöönpantava. Menettely on tehokkaampi kuin kansalliset menettelyt, kun käsitellään rajat ylittäviä tapauksia. Kuitenkin käytännössä sitä ei juuri käytetä ainoastaan sata tapausta jäsenvaltiota kohti. Muistaakseni noin 3000 tapausta vuosittain on tässä menettelyssä. Komissio on nyt pyytänyt tutkimuksia ja mm, niiden pohjalta te- tehnyt ehdotuksen, jolla pureudutaan muun muassa tähän käyttöön vähäisyyteen. Ja komission mukaan ongelmia ovat muun muassa tietoisuuden puute. Vain 12 prosenttia Euroopan kansalaisista ovat tietoisia tästä menettelystä Euroopan kuluttajakeskusverkoston mukaan. 53 prosenttia tuomareista ja tuomioistuimestakaan ei tästä menettelystä tiedä, vaikka niiden pitäisi sitä käyttää. Ja nekin, jotka tietävät sitä, eivät ehkä tiedä yksityiskohtista. Kävi ilmi myös se, että että, että kustannuksista puuttuu avoimuutta, samoin kuin oikeudellinen oikeudellinkäytökustannusten maksutavoista – Yksi ongelmista koskee sitä, että ei ole selkeää analyysiä siitä, ketkä ovat menettelyn edun saajat alun perin käsittääkseni. Ja ajatus oli se, että kuluttajat, Euroopan kansalaiset ja liikeyritykset hyötyisivät tästä, mutta käytännössä lähinnä liikeyritykset tai erittäin korkeasti koulutetut kansalaiset voivat tästä hyötyä, mutta heitä on hyvin vähän. Loidin tekemässä tutkimuksessa todettiin, että täytäntöpanossa ei ole ongelmia. Täytäntöpano hoidetaan kansallisen menettelyn kautta. Jos kuluttajat käyttäisivät tätä, heillä olisi suuria vaikeuksia, koska kuluttajat käyttävät kotituomioistuimiaan, joten nämä olisi täytäntöpantava toisessa jäsenvaltiossa toisella kielellä ja toisen kansallisen menettelyn mukaisesti. Käytännössä Euroopan kuluttajakeskukset eivät suosittele kuluttajia käyttämään tätä. Kuluttajakeskuksessa todettiin, että suurin vaikeus menettelyn käyttämiselle kuluttajille on juuri tämä täytäntöönpano puoli. Komissio on nyt tehnyt useita ehdotuksia ne julkaistiin 19. marraskuuta 2013 ja ne ovat enimmäkseen oikein hyviä. Täytäntöpano olisi helpotettava ja olisi ryhdyttävä toimeen sen alalla. Komission yksi ehdotus koskee eurooppalaisen maksamismääräyksen muuttamista niin, että kun, kan, kun vastaaja vastaa tähän, niin voidaan käyttää myös vähäisiä vaatteita koska asetusta. On myös ajateltu nostaa rajaa 2010 000. Komissio on tehnyt tutkimuksia, että, jotka osoittavat, että noin 5000 euron vaatteen puolustaminen, puolustamisen kustannukset ovat vastaavat kuin 10 000 euron vaateen käsittely. Uudistuksissa myös määritellään uudelleen, mitä ymmärretään rajoittelyttävillä vähäisillä vaateilla. Ja sitten käsitellään näitä sähköisiä viestintävälineitä ja erityisesti suullisia kuulemisia varten. Suurimmassa osassa jäsenvaltiota tämä menettely, mikä, mikä sitä käytettäisiin paikallisissa tuomioistuimisen sitoutuisi paljon kustannuksia, olisi paljon tehokkaampaa, jos y- yhteen tuomioistuimeen keskitettäisiin teknologia ja hallinnointi, joka koskisi juuri näitä tapauksia. Näin saataisiin mittakaava etuja. Komissio suunnitteli, äh, suositteli myös, että oikeudenkäyntikustannuksia laskettaisiin 10 prosentilla. Tiedämme, että tämä on ristiriitainen asia joissakin jäsenvaltioissa. On toki hyvä, että asetetaan rajaa kustannuksille – mutta voi olla, että 10 niin, prosenttia, niin 10 prosenttia 10 tuhannesta olisi 1000 euroa, se olisi aika, ka- aika korkea kustannus. Minä ehdotan progressiivista maksua niiltä 2000 euron jälkeen oikeudenkäyntikustannukset laskeisivat 5 prosenttiin vaateen määrästä. Täytäntöönpanoon Äh, ainoastaan tuomio pitäisi kääntää, eikä koko täytäntöpanomäärästä. Tämä on hyvä. Epäselvyyttä jäi vielä siihen, pitäisikö tukea antaa henkilölle, joka päättää nostaa kanteen toisessa jäsenvaltiossa – toimivaltaisen tuomioistuimen pitäisi vas- kanne ottaa vastaan. Todennäköisintä on se, että kun osapuolet ovat halukkaita äh, pääsemme sovintoon, ratkaisu pitäisi järjestää kuuleminen, tälle näin tarvetta, mutta uskon myös, että suurin osa komission suosituksista ovat tervetulleita, mutta niitä varmaankin pitäisi vielä täydentää niin kuin alussa sanoin, olisi tärkeää helpottaa täytäntöönpanoa ei ainoastaan niin, että kerrotaan käyttäjille, mikä on se verkkosivu tai mikä on se elin, joka huolehtii täytäntöpanomenettelystä, vaan myös niin, että otetaan huomioon, että useimmiten täytäntöpano olisi toisella kielellä ja toisen menettelyn kautta. Olisi voitava tarjota oikeudellista tukea, vaikka siitä tuleekin kustannuksia, jotka mahdollisesti osapuolet voivat sitten periä takaisin. Erityisesti kun kyseessä on kuluttajat ja kun joudutaan tuomioita täytäntöpanemaan toisessa jäsenvaltiossa. Toinen su- suositukseni liittyy vähäiseen tietoon vähäisistä vaateista. Olisi tärkeää levittää tietoa. Mikäli menettely on tehokas, olisi rakennettu polkuja näiden vaihtoehtoisten yritysratkaisumenettelyjen ja vähäisiä valtioita koskevan menettelyn välille. Tutkimuksessa ehdotetaan esimerkiksi sitä, että meillä on vuoteen 2016 mennessä Euroopan kappaleinen online riitojenratkaisufoorumi, jonka kautta voidaan kanavoida kuluttajien valituksia, jotka liittyvät tai asioihin Ja silloin kun näitä ei voida ratkaista, niin osapuolet olisi johdateltava asianmukaisen tuomioistuimeen, niin että riidat ratkaistaisiin Euroopan vähäisiä vaatioita koskevan menettelyn mukaisesti. Silloin kun kanteen vastaaja täyttävät näitä asiakirjoja. Kannattaa tehdessään pitäisi vaatia että vastaamaan, aikovatko he käyttää vaihtoehtoisia riitojenratkaisuja menettelyä, tai ovatko he käyttäneet tällaisia, tai jos eivät ole, niin voivat, ai, ovatko he halukkaita käyttämään vaihtoehtoisia riitoja ratkaisumenettelyä. Englannissa, Walesissa ja Irlannissa on kotimaisia vähäisiä vaatteita koska menettelyjä ja tuomioistuimeen liittyviä menettelyjä. Usein ihan puhelimitse sovitellaan näitä asioita. Tällaisia nopeita neuvotteluita. Ja ilmoitetaan, että no, tiettynä päivänä on tämä käsittely. Useimmiten asiat saadaan ihan sovinnon kautta hoidettua. Kuitenkaan tällaisia menettelyjä ei voida käyttää rajat ylittävissä tapauksissa. Josko nyt ADR voitaisiin käyttää näissä. Eurooppalaiset kuluttajakeskuksetkin voisivat ottaa näissä niin, että voitaisiin antaa esimerkiksi kielellistä tukea silloin, kun sitä tarvitaan vaihtoehtoisessa riitaratkaisussa menettelyssä. Susie and please. Voinko pyytää teitä päättämään puheenvuoronne? Um, just to conclude. Toki toki, aivan vielä lopuksi. Haluaisin korostaa sitä, että kaikki tiedämme, että ADR eli vaihtoehtoiset riittojen ratkaisumenettely ei ole aina toimiva, mutta silloin kun se toimii, niin se on halvempaa ja nopeampaa ja käyttäjät ovat tyytyväisempiä kuin tuomioistuinkäsittelyissä. Sen myötä kuluttajat saavat lisää luottamusta sisämarkkinoiden transaktioihin. Give the floor now to my colleague. Kiitos, annan nyt puheenvuoron kollegallani Lilja döringer jörnbergille joka on varapuheenjohtaja ja hän on myös esittelijä mm-hmm. asetuksissa, joka koskee vähäisiä vaatimuksia, vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä. Thank you very much, Maddie. Kiitos, Maddie. Aion jatkaa äidinkielelläni, eli puolaksi, koska kaikki asiakirjat on valmisteltu puolaksi. Siitä huolimatta haluaisin kiittää lämpimästi kutsusta. Tämä on erittäin mielenkiintoista ja nyt jatkan muutamilla kommenteilla ja sitten toivon, että käymme hedelmästä keskustelua. Począwszy od nazwy e, tej... Niin. Lähtisin liikkeelle tämän e, säädöksen nimestä. Meillähän on ollut jo alun perinkin hiukan epäilyjä sen suhteen, pitäisikö meidän käyttää nimitystä small claims tässä yhteydessä, mutta nämä pienet vaatimukset merkitsevät eri joka maassa jotakin muuta. Haluaisimme yleisesti ottaen, että tämä väline olisi helposti ymmärrettävissä ja toimisi hyvin. Ajattelen kaikkia vaatimuksia aina 10 000 euron rajaan asti. Me emme halua tätä, puhumme siis vain vaatimuksesta tiettyyn summaan asti. Liettuasta Bulgariassa 10 000 euroa on suuri joka ole suinkaan pieniä vaatimuksia. Oikeusasioiden valikunnassa on yksimielisyys siitä, että tämä väline pitäisi saada paremmin toimivaksi. Se täytyy saada myöskin äh, sellaiseksi, että myöskin äh, sihteerit, to, tuomarit käyttävät sitä, mutta tässä on analysoitu tätä kysymystä, mutta minä haluaisin kuitenkin tarttua eräisiin yksityiskohtiin, jotka kuluttajien kannalta tekevät tilanteen vaikeaksi. Tuomioistuinmaksuja ei voi maksaa luottokortilla, vaan nuo maksut täytyy hoitaa oikeusistuimen rakennuksessa. Me haluaisimme, että maksut olisivat mahdollisimman alhaiset niin, että kansalaiset ylipäätään kiinnostuisivat siitä, että he nämä vaateensa yrittävät viedä lävitse. Nämä vaateet kokonaisuudessaan ovat johtaneet siihen, että kansalaiset kuluttajat viime kädessä tulevat huonosti kohdelluiksi. Tämä menettely ei toimi. Ja nyt haluaisin avata keskustelun. Meillä on 20 minuuttia keskusteluun. Kiitos. Bardzo proszę mój kolega, pan Buda. Herra Buda. Da, mulțumesc foarte mult. Ehm, apreciez și eu cele expuse aici de domnul profesor. Apre- Minäkin haluaisin kiittää puhujia. Ja haluaisin kiittää komissiota ehdotuksesta. Mielestäni meidän olisi nyt syytä hieman pysähtyä miettimään, mitä merkitsee se soveltamisella, mihin menettelyä sovellettaisiin. Tähän asti on puhuttu vaateista, jotka eivät ylitä 2000 euroa. Nyt komissio miettii, pitäisikö kynnys nostaa 10 000 euroon. EPP, kansanpuolueen ryhmässä, siis ryhmässä, johon itse kuulun, olen sitä mieltä, että, että luonnollisille henkilöille raja voisi olla 5000 ja pk ja muille 10 000 euroa Tällainen menettely on erittäin tarpeellinen siviili oikeudellisella alalla. Se on hyvin kansalaisia lähellä oleva väline. Se olisi myös tapa, jolla voitaisiin välttää tarve periä näitä maksuja, kun kansalaisyhteiskunnassa tiedetään, että on tällainen hyvin helposti käytettävä väline, jota voidaan soveltaa, niin kyllähän se tulee kiinnostamaan paljon ja, ja he tulevat peräämään oikeuksia esimerkiksi pk-yritysten osalta. Näin tulee käymään sitten soveltamisalasta vähäisten vaatteiden menettelyn osalta. Jos se nyt vaikka olisi 5 000 luonnolliselle henkilölle ja 10 000 pk riippumatta siitä, luulen, että olisi ainakin asia, jota voitaisiin tehdä, ja pyytäisinkin, että komissio ja neuvosto pohtisivat tarkkaan, seuraavaa. Voisiko olla mahdollista, että myös silloin, kun kyseessä on työoikeuden riita-asiat ja yksittäiset työsopimukset, en nyt tässä puhu oikeuksista, jotka liittyvät korvauksien maksamiseen tai muista työoikeuteen liittyvistä seikoista, mutta joskus on yksilön työsopimus. Minun mielestäni siihenkin voitaisiin, pitäisi voida soveltaa tällaista menettelyä. Kymmeniät miljoonat eurooppalaiset elävät muussa kuin alkuperämaassaan työn takia. Sinne on lähdetty työn perässä ja joskus käy niin, että yksittäisen työsopimuksen pohjalta työsuhde päätetään ilman, että asianmukaisia palkkoja on maksettu, eikä tuossa kyseisessä maassa ole yhtäkään elintä, joka tulee henkilöä auttamaan ja hänen on palattava kotimaahansa, koska kukaan ei häntä auta. Miksi ei annettaisi näille tahoille mahdollisuutta vaatia palkkoja takaisin yrityksellä, jossa on ollut töissä? Tällä hetkellä lainsäädäntö ei auta tällaisessa ongelmassa ainoastaan, mikäli kyseessä on yritys, jolla on edustus myös alkuperämaassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Minun mielestäni meidän pitäisi pohtia tätä asiaa. Haluaisin pyytää komissiota miettimään sitä. Me tarvitsemme sellaisia välineitä, jotka helpottaisivat kansalaisten elämää. Minusta tämä olisi oikea tie. Sitten näistä oikeuksista ja oikeudenkäyntikustannuksista, niiden on oltava alhaisia, koska muussa tapauksessa tällaista menettelyä ei oteta käyttöön. Kyseessä on usein alha- matalapalkkaiset ihmiset ja pk-yritykset, joilla ei ole juurikaan varoja. Meidän on helpotettava menettelyn käyttöä ja tehtävä mahdolliseksi se, että maksutkin hoidetaan sähköisesti ja luottokortille eikä tarvitse lähteä minnekään oikeustalolle maksuja suorittamaan. Kyllä minun mielestäni tämä voitaisiin hoitaa paljon helpomminkin pankkisiirrolla tai miten tahansa. Tietenkin niin, että siitä sitten saadaan kuitti, jonka, joka todistaa, että että verotimaksut on hoidettu. Uskon, että tämä on erittäin hyvä, hyödyllinen väline Euroopan kansalaisille ja se on varmasti askel eteenpäin kansalaisten elämän, elämän parantamisessa. Bardzo dziękuję. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe muita puheenvuoropyyntöä, joten nyt haluaisin vain todeta, että mikä tulee olemaan menettelyn jatko lähiviikkoina. Valmistellaan kompromisseja tarkistuksista, joita on esitetty tähän asiakirjaan. Ja uskon, että seuraavassa kokouksessa maaliskuussa me äänestämme sitten näistä tarkistuksista. Silloin me saamme sitten oikeusvaliokunnalle valtuutuksen neuvotteluihin komission ja neuvoston kanssa. Me tunnemme osittain neuvoston kannan, mitä tulee meidän tekemiimme ehdotuksiin. Ja tunnemme myös komission ehdotukset luonnollisesti. Ja vielä Latvian puheenjohtajakauden aikana me hyväksymme tämän välineen niin, että Euroopan kansalaiset voivat sitä hyödyntää, samoin kuin myös pienet ja keskisuuret yritykset, on myöskin siis luonnolliset henkilöt ja tämä tässä. Kiitos. Yes. You have the floor. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Madam Chair, just... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vastaisin esitettyihin kommentteihin. Nyt on käynnissä keskustelu siitä, pitäisikö olla erilaisia kynny, kynnysarvoja toisaalta yritysten ja toisaalta yksilöiden osalta. Täytyy muistaa, että vaihtoehto vähäisiä vaateita koskevaan menettelyyn on se vaihtoehto, että henkilöiden pitää matkustaa toisen jäsenvaltion suullisen käsittelyyn. Ei olisi järkevää tällaisia tapauksia tällä tavalla hoitaa. Ymmärrän, että joissakin jäsenvaltioissa 5000 euroa tai yli 5000 euroa ei ole mikään pieni summa. Mutta tämä ei kuitenkaan oikeuta sitä, että käytettäisiin kansallisesti vaikeampia menettelyä, joka vaatii sitä, että osapuolet joutuvat matkustamaan, joutuvat palkkaamaan asianajajat ja osallistuvat kansallisiin käsittelyihin. Tämä on yksi seikka, jota haluaisin korostaa. Ja toinen aivan lyhykäisesti on se, että totta kai on tärkeää, että maksut voidaan suorittaa etänä, voidaan maksaa internetin avulla, luottokortilla – Totta kai olisi kustannustehokkaampaa, jos järjestelmä voitaisiin hoitaa keskitetysti niin, että ei jokaisessa jäsenvaltiossa ottaa käyttöön oma järjestelmänsä. Tämä ratkaisisi käytännön kysymyksiä, joista jäsenvaltioiden on kenties itse päätettävä. Kuitenkin näistä eduista tulisi olla tietoinen. Kiitos. It just seems um, to agree. Näyttää siltä, että Lydia on samaa mieltä. Kiitos näistä ehdotuksista. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näyttäisi olevan. Voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi professori De Palon ADR-keskuksesta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair, and a very good afternoon. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kaikille. Erityiset kiitokset kutsusta järjestäjille tulla puhumaan sovittelusta vaihtoehtoisena riidanratkaisuna siviili- ja kauppa alalla. Sovittelu ei koskaan ole sujunut kovinkaan nopeasti. Tässä kuvassa näkyy kantaja ja vastaaja, jotka kiistelevät lehmän kohtalosta ja sitten siellä on lakimies lypsämässä lehmää. Hän istuu aivan rauhassa paikallaan. Asiaan liittyy se, että tuomioistuin käsittely on taakka taloudelle ja se on myös este hyvin toimiville yhtenäismarkkinoille sekä kuluttajien että yritysten kannalta. Tähän liittyy muutakin. Tuomioistuin käsittely vaikuttaa myös julkiseen talouteen silloin, kun talouksien jäsenvaltioiden on vähennettävä menojaan myös oikeuden alalla. Aivan niin kuin kuulitte, sovittelu omaa useita etuja. Se helpottaa kiistan ratkaisua. 90-luvun loppupuolella jo EU ryhtyi edistämään vaihtoehtoista riidan ratkaisua. Niin kuin kuulitte, sovittelussa tarkoitus on päästä sovittelijan avulla päätökseen. Hän ei voi tehdä päätöstä sinällään, mutta hän auttaa osapuolia löytämään oman ratkaisun. Tämä on nopeampaa ja helpompaa halvempaa, sillä on myös muita etuja. Itsemääräämisoikeus voi säilyttää suhteet ja vaikuttaa lopputulokseen. Direktiivi 52 vuodelta 2008 tarjoaa meille myös säännöt, jotka takaavat äh, luottamuksellisuuden ja laadukkaan ratkaisun niin, että tuomari kutsuu osapuolet sovittelemaan ja varmistaa täytäntöönpanon kelpoisuuden. Vaikkakin on tämä toimintaympäristö, niin direktiivin hyväksymisen jälkeen juuri valiokunnalle ja Euroopan neuvostolle ja komissiolle tehtiin tutkimuksia, jotka osoittivat, että edelleenkin käytetään vain 0,05 prosenttia soittelumahdollisuuksista jäsenvaltioissa. Alle 100 000 sovittelutapausta ja noin 20 miljoonaa yksityisoikeuden alan kuuluvaa tuomioistuin käsittelyä 27 jäsenvaltiossa. Selkeästi äh, suhde näiden tapausten välillä, jota artiklassa 1 vaaditaan, ei ole vielä todellisuutta. Tämä sovitteluparadoksi ja se, että niin harvat sitä sovittelua käyttävät, on totta kai myös taloudellinen äh, menetys, haitta sovittelu voisi säilyttää miljardeja, säästää miljardeja Euroopassa joka vuosi, vaikka vain 5 prosenttia tapauksista hoidettaisiin tällä tavalla. Parlamentti ei voi mielestäni enää hyväksyä tätä paradoksia sovittelussa. Viisi vuotta sitten Euroopan unionin tuomioistuin antoi hyvin selkeät ohjeet siitä, miten sovittelu toteutetaan. Alessini-tapauksessa Tuomioistuin totesi, että vaihtoehtoinen riidanratkaisu, jollei se ole pakollinen, ei ole tehokas. Tuomioistuin vaati vain sitä, että sovittelu on pakollista, ei ole pakollista, ei saa aiheuttaa viivästyksiä, sen täytyy olla joko ilmaista tai hyvin halpaa. Sovittelun tekeminen pakolliseksi ennen tuomioistuin käsittelyä oli mahdollisuus, mutta sitä ei vaadita jäsenvaltioilta joka tapauksessa hyvä hallinto joskus tarkoittaa sitä, että määrätään oikeanlaisesta käytöksestä niin, että äh, syntyy tällaisia mm, velvollisuuksia. Esimerkiksi kun ajattelemme moottoripyöräkypääriä tai turvavuon käyttöä tai tupakointikieltoja, niin nämä kaikki toteuttavat tätä periaatetta. Tämä on järkevää, hyödyllistä käytöstä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Paraskaan turvallisuuskulttuuri liikenteessä ei kuitenkaan voi pakottaa, pakottaa ihmisiä käyttämään kypäröitä. Jos voisi Roomassa ajella, olisi voinut ajaa aikoinaan tällä tavalla, niin mikä laki ei siihen kuitenkaan pystyisi velvoittamaan olisi paljon parempi integroida sovitteluvaihe itse tuomioistuin istuin käsittelyyn niin, että olisi mahdollisuus helposti käyttää opt-out-vaihtoehtoa. Selitänpä lyhyesti, miten tämä toimisi. Ensinnäkin opt-out-mekanismin mahdollisuus on havainnollistettu tutkimuksessa, jossa tutkitaan politiikkaa sen suhteen, miten voidaan säästää ihmishenkiä Miksi samantapaiset maat Euroopassa pääsevät erilaisiin tuloksiin, kun ajatellaan ihmisiä, jotka haluavat kuolemansa jälkeen luovuttaa elimiään? Tiedän, että luvut ovat varsin pienellä, mutta itävaltalaiset ovat lähestulkoon 100 prosenttia valmiita, saksalaiset vain 12 prosenttisesti. Tässä selittävänä tekijä on hakemuskaavake, kun haetaan ajokorttia. Hakijoilta kysy, pyydettiin sitä että suostuvatko he elinluovutuksiin. Hyvin har, harva allekirjoitti hakemuksen ja suostui näin luovutuksiin. Sitten taas Itävallassa kysyttiin, että e, kieltäytyvätkö he. Hyvin harva allekirjoitti ja näin ollen moni e, e, suostui tähän ratkaisuun. Monissa maissa sovittelua suositellaan, jopa siihen rohkaistaan, mutta osapuolet voivat aloittaa sovittelun taikka sitten mennä suoraan tuomioistuimeen. 27 jäsenvaltiossa noudatetaan tätä tapaa vuonna 2014. Jokainen näistä jäsenvaltioista käsitteli alle 10 000 tapausta vuodessa ja useimmissa maissa oli alle 2000 sovittelua. Italiassa on ainoastaan käytössä opt järjestely ja siellä 150 000 toteutui näitä sovittelutapauksia viime vuonna. Italian kantajat vain tietyssä tapauksessa voivat osallistua alkuperäiseen kokoukseen sovittelijan kanssa 40 euron kustannuksella ennen kuin pääsee tuomarin pakeille. Alku, al, alustavassa keskustelussa keskustellaan tapauksen yksityiskohdista ja silloin osapuolet voivat vapaasti valita, menevätkö tuomioistuimeen vai tyytyvätkö sovitteluun. Sitten täytyy kantaa myös seuraukset tästä päätöksestä. Jos molemmat osapuolet päättävät, että jatketaan, sovi, niin sovittelu sitten jatkuu. Hyvin mielenkiintoista on se, että 18 vuotta jo Italiassakin äh, tämä opt-in vaihtoehto oli käytössä. Näette, että alle 5000 oli näitä tapauksia per vuosi. Tapaukset, tapausten määrä lisääntyi yhtäkkiä vuonna 2012 sitten, kun sovittelu tuli pakolliseksi. 2013 maa otti takapakkia tilapäisesti, valitsi optiin vaihtoehdon ja totta kai määrä, tapausten määrä äh, räjähti. Sitten taas puhuttiin kuuden numeron luvuista vuonna 2013, kun optiin otettiin käyttöön pakollisen äh, sovittelun sijaan. Tämä johti siihen, että näitä tapauksia tuli lisää ja myös onnistumusprosentti oli suurempi. Jotkut väittävät, että kantajat joutuvat maksamaan äh, tuomioistuinmaksuja, jotta saavat asian käsiteltäväksi tuomioistuimen. Maksavat, äh, jos joutuisi maksamaan edes vähäsen sovittelusta, niin se olisi jo liikaa. Argumentti on 70 prosenttisesti väärin. Tuomioistuinmaksulla katetaan vain 30 prosenttia oikeusjärjestelmän siviilioikeusjärjestelmän kustannuksista. Muut joutuvat maksamaan suurimman osan näistä kustannuksista. Ne, jotka maksavat 70 prosenttia palvelusta käyttämättä sitä, omaavat oikeuden pyytää niiltä, jotka maksavat vain 30 prosenttia, ainakin koettamaan sovittelua, ainakin silloin, jos se on helposti evättävissä. Ei ole pakko valita. Valtion itse ei tarvitse käyttää veronmaksajien rahoja tarjotakseen tällaisia sovittelupalveluita sovittelujärjestöt kyllä tarjoavat palveluksia niin, että kantajat saadaan alku, alustaviin kokouksiin ja heidän etuensa mukaista on valita tämä ratkaisu. No sitten opt-out ansaitsee erityisesti huomiota, koska direktiivi on tulossa uudelleen harkintaan ja on tiettyjä ongelmallisia suuntauksia havaittavissa. Esimerkiksi perheoikeustapauksissa Isossa Britanniassa ei enää pääse suoraan tuomioistuimeen. Ensin on tavattava äh, sovittelija, neuvonantaja, ei itse sovittelija. Ja sitten tätä mekanismia voidaan laajentaa kaikkiin yksityisoikeuden tapauksiin. Tämä ei kuitenkaan ole yhtä tehokas ratkaisu kuin opt-out Kreikassa. Ilmoitettiin tämän suuntaisista hankkeista, mutta ei ole minkäänlaista helppoa opt-out-vaihtoehtoa nähtävissä eu tasolla sinällään. EU on ehdottanut muutoksia äh, direktiiviin, joka tekisi pakolliseksi sen, että äh, vakuutusyhtiö, suuri osapuoli, ei suinkaan kuluttaja, osallistuisi vaihtoehtoiseen riidan ratkaisuun. Tämä todennäköisesti kohtaa vastustusta teollisuuden taholta. EUn ja kansallisten parlamenttien ei pitäisi jättää mahdollisuutta olla helpottamatta kansalaisten elämää. Elämä näin myös paranisi niin, että voitaisiin toteuttaa parempaa politiikkaa tällä alalla. Tarkistus 2008 direktiivin pohjaten Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksille helpottaisi tässä. Tietyissä tapauksissa, ainakin tietyissä tapauksissa, sovitteluvaihetta pitäisi vaatia. Tämä olisi nimenomaan tämä tehokkuusvaatimus joka sisältyy periaatteeseen tuomioistuimen käsittelyssä. Näette sen punaisella ympyröitynä ja osapuolet voisivat valita opt-out-vaihtoehdon halutessaan. 2013 syyskuusta lähtien olen ollut hankkeen johdossa, jonka tarkoitus on perustaa ensimmäinen äh, sovittelukeskus Afganistaniin. Käyn siellä säännöllisesti. Kun näytän tämän kuvan Kabulissa, sillä sitä en voi näyttää, mutta nyt voin sen esitellä ja äh, kuvailla oman stressitestini. Jos Jumala avaisi maan päällä tällaisen sovittelukeskuksen, niin siellä ei juuri jonoa näkyisi ovella, vaikkakin sovittelija olisi hyvä. Sillä varauksella, että toteutettaisiin kuitenkin hyvää politiikkaa, niin jonoa voisi syntyä. Jumala on tehnyt meidät ihmiset tällaisiksi. Meillä ei ole välttämättä taitoa toimia kiista-asioissa tehokkaasti. Te parlamentin jäseninä voitte toteuttaa sovittelun ei pelkästään yksityisoikeuden ja kauppaoikeuden alalla, perheoikeuden alalla, vaan koko yhteiskunnassa. Kenties voidaan lähteä liikkeelle tästä teidän omasta instituutiostanne. Jos te tähän pystytte, niin minusta teidän tulisi näin toimia. Kaikkien yhteistyökumppaneittani, yhteiskumppaneitteni nimissä haluan kiittää teitä kaikkia. Kiitos. Thank you so much for this interesting uh, presentation. Kiitoksia tästä kiinnostavasta esityksestä. Nyt antaisin puheenvuoron tohtori Mysgerille. Hän on Itävallan korkeimman oikeuden tuomari ja esittelee viimeisen aiheemme. Oh, I read in my uh, document that... Niin, luenkin täältä asiakirjoista niin, että hän oli mukana luonnostelukomiteassa 2005 yleissopimuksen laatimisessa koskien näitä oikeustukkasopimuksia. Well, uh... Kiitos puheenjohtaja. Nyt kuulettiin aika toisenlaisen puheenvuoron kuin aiemmat. Minä nimittäin puhun kahdesta uudesta oikeusvälineestä, jotka ovat tai tulevat voimaan joten minulla ei ole mitään poliittisia lausuntoja esittävänä. Minä esittelen kaksi uutta oikeusvälinettä, nimittäin Haagin oikeuspaikkasopimusta koskevan yleissopimuksen vuotta 2005, joka tuli voimaan, tulee voimaan tämän vuoden lopulla, ja Bryssel 1-asetuksen uudelleen laatimisen. Kumpikin väline koskee oikeudenkäyttöä ja tuomioiden toteut- Ja minä puhun vaikutuksesta, joka näillä kahdella välineellä on kiistojen ratkaisemiseen kansainvälisissä sopimuksissa. Jos on kansainvälisiä liikesopimuksia tai sopimuksen rikkomuksia, jotakin on tehtävä. Ehkä sovittelua. Joskus on kuitenkin välttämätöntä saada aikaan päätös. Ja silloin tällä hetkellä on kaksi mahdollista tapaa toimia. Joko mennään valtiollisiin oikeuksiin, oikeustuomioistuimiin tai sovitteluun. Täytyy vastata kysymykseen, kuka päättää, minkä valtion tuomioistuin päättää tai sovittelutuomioistuin päättää ja viedäänkö, tullaanko tämä päätös toteuttamaan, panemaan toimeen tämän äh, tuomioistuimen maassa tai jossakin muussa maassa. Jos valitsette sovittelun, sen täytyy soveltaa New Yorkin yleisopimusta, joka useimmille teistä varmaankin on tuttu, joka on hyvin menestyksekäs yleisopimus, 151 osapuolta, ja jos syntyy sopimus, joka koskee kaupallista sopimusta. Silloin tämä merkitsee sitä, että tehty päätös, joka syntyy tässä sovittelussa, pannaan toimeen kaikissa osa, valtioissa. Silloin tämä toimii käytännössä. Mutta entäs puolet päättävät, että he haluavatkin kiista saa ratkaistavaksi valtiollisessa tuomioistuimessa? silloin he voivat käyttää oikeuspaikkasopimusta ja sopia siitä, että tietty tuomioistuin ratkaisee heidän kiistansa. Meillä on nyt tämä vanha Bryssel 1, jossa on selkeät säännöt, jossa eh, tämä sulkee pois oikeudenkäytön ja muiden jäsenvaltioiden tuomioistuimessa – jos valitaan jokin jäsenvaltion tuomioistuin. Joten tämä on selkeämpi, tämä Bryssel 1, mutta se toimii vain unionin sisällä. Siinä ei ole mitään sääntöä vanhassa eikä uudessa, joka koskisi sitä, että voitaisiin valita oikeuspaikka kolmannesta valtiosta, joten ei ole mitään oikeudellista varmuutta Bryssel 1 puitteissa, jos jos osapuolet valitsevat kolmannen maan tuomioistuimen, tässä valitsevat tuomioistuimen osavaltiosta ja sitten yrittävät saattaa panna toimeen tämän päätöksen. Kolmannessa maassa tähän ei ole mitään sääntää, joten tässä on huomattavaa oikeudellisen varmuuden puutetta ja kenties tämä kilpailu, jossa ovat valtiolliset tuomistumet tai sovittelu, jos on mukana vain EU-jäsenvaltioita – Kumpikin, sekä New Yorkin yleissopimus että Bryssel 1, antavat oikeusvarmuutta. Jolloin nämä oikeusvarmuudet ovat vaihtoehto sovittelulle, jos mukana on pelkästään EU-jäsenvaltio. Mutta jos mukana on kolmasia maita, silloin sovittelu antaa oikeusvarmuutta. Mutta kolmannet maat, niitä koskevat suhteet eivät niitä ei koske Bryssel 1, jolloin on oikeusvarmuuden puutetta, mitä tulee sopimuksia koskevat oikeuspaikkaa. Mutta jos on tämä yleisössä koskee oikeuspaikan valinta, sen pitäisi äh, antaa samanlaista varmuutta kuin äh, on sovitteluratkaisussa. Tämä on mahdollista sekä siviili- että kaupallisissa kysymyksissä kansainvälisissä tapauksissa. Toisin sanoen, se on, mm, ratkaisu koskee kaupallisia sopimuksia ja tässä yleissopimuksessa on kolme perussääntöä. Ensinnäkin valitun tuomioistuimen täytyy kuulla tapaus. Muiden sopimusosapuolten tuomioiden täytyy keskeyttää tai hylätä käsittelyt. Ja valitun tuomioistuimen tuomio tai päätös täytyy panna toimeen kaikissa sopimusosapuolivaltioissa, joten Tämä on siis sama äh, ratkaisu, samanlainen toimintapa kuin New Yorkin esimerkiksi mukaisesti. Tämä on siis tämä uusi äh, oikeuspaikkaa koskeva yleissopimus, joka tulee voimaan vuoden lopulla. Neuvosto on jo päättynyt, että Euroopan unioni tulee liittymään tähän yleissopimukseen. Mitä sitten tulee Bryssel 1 asetuksen uudelleen laatimiseen? Siinä on kaksi elementtiä, mitä tulee oikeuspaikka, oikeuspaikavalinnantaa koskeviin sopimuksiin, joka on huomioon tässä uudenlainessa. Nyt meillä on uudessa Bryssel 1-asetuksessa, Bryssel 1-assa, hiukan erilainen sääntö, mitä tulee oikeuspaikan valintaan. Se on teknisesti tehty samansuuntaiseksi kuin yleisopimus, joka koskee oikeuspaikan valintaa, mikä merkitsee sitä, että jos oikeuspaikkaan valinta koskeva sopimus on pätevä Haagin yleissopimuksen mukaisesti, se on silloin myöskin pätevä Bryssel ykkösen mukaisesti. Tämä ei tapahdu toisinpäin. Muodolliset vaatimukset, jotka liittyvät Bryssel ykköseen puitteissa, valintaan ovat hiukan liberaalimpia, joten saattaa olla niin, että syn tehty valinta Bryssel ykkösen puitteissa ei olekaan pätevä oikeuspaikkaa valinta koskevan yleisömyksen puitteissa, mutta unionin puitteissa se olisi kätevää, mutta suhteessa kolmansiin maihin siis ei. Mutta jos on kirjallisena tämä oikeuspaikka koskeva valinta, se on pätevä sekä yleisömyksen että Bryssel ykkösen mukaan. Sitten on uusi sääntö, joka koskee vireilläoloa, rinnakkaiset toimet eri jäsenvaltioissa Bryssel ykkösen puitteissa on niin ai vanha ongelma Bryssel ykkösessä, että on sellainen sääntö, jonka mukaan tuomioistuin, jos oli käynnissä vireillä käsittely lukuissa tuomioistuimessa, se tuomioistuin, joka ensimmäisenä sai asian päätöksen, se oli ensisijainen, toinen tuomioistuin joutui keskeyttämään, joutui odottamaan, hy, hyväksymään sen äh, käsitteen vasta, jos ensimmäinen, äh, ensimmäinen tuomioistuin, jossa oli käytetty, se saattoi kuunnella, saattoi johtaa siihen toinen tuomioistuin, saattoi kuunnella, ja tämä oli mahdollista myös, että oli myöskin varattu oikeuspaikaksi tämä toinen tuomioistuin, jos osapuolet ovat sopineet yhdessä tuomioistumesta, mutta yksi osapuoli rikkoo tätä oikeuspaikan valintasopimusta ja valitsee toisen tuomioistuimen kenties sellaisessa valtiossa, jossa oikeuskäsittely on hidasta. Ja silloin eh, tämä tapaus, sen käsittely joutuu. Siksi Bryssel 1a, eli uudelleenlaadinnassa, asetuksen uudelleenlaadinnassa on nyt selkeästi määritelty, että valitun on, se on ensisijainen, vaikka eh, jokin toinen tuomiossa olisi valittu sitä aiemmin, joten tämä sääntö siis ei enää päde sellaisissa tapauksissa, joissa tuo toinen tuomioistuin on määritelty tässä oikeuspaikkavalintaa koskevassa sopimuksessa koska yleissopimuksessa on nimittäin selvää, että se tuomioistuin, joka on määritelty oikeuspaikkasopimuksessa, on se, joka on ensisijainen, ja toisen tuomioistuimen täytyy hylätä asia. Järjestelmien kilpailu, siis valtiolliset tuomioistuimet ja sovittelu. Yleissopimus oikeuspaikan valinnasta tuo kaupallisiin kiistoihin varmuutta silloin, kun mukana on kolmansia, osa, kolmansia maita, ja tämä on uutta. Siksi tämä yleissopimus on käyttökelpoinen vaihtoehto sovittelulle maailmanlaajuisella tasolla, vaikkakin mukana on jäsenvaltioita, jotka eivät ole jäseniä. Se kuitenkin oikeusvarmuutta, jos osapuolet valitsevat tuomioistuimen maasta, joka on liittynyt tähän yleisopimukseen, mutta on olemassa suuri ongelma. Kaikki riippuu tämän yleisopimuksen ratifioinneista. Yleisopimus tulee voimaan tämän vuoden jälkipuoliskolla Euroopan unionin ja Meksikon välisissä suhteissa. Meidän nyt odottaa, ovatko muut talouden avaintoimijat liittymässä tähän yleisopimukseen. Jos näin, silloin meille tulee rinnakkaisjärjestelmä sovittelun ohelle. Muussa tapauksessa New Yorkin yleisopimuksen menestys tulee pysymään ennallaan. Kiitos. Thank you for uh, this. Uh, Kiitoksia tästä erittäin kiinnostavasta esityksestä. Toivomme, että ratifioinnit onnistuvat. Nyt voimme käydä vielä viimeisen keskustelun koskien tätä aihetta. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Hmm. Hmm. Well, I have one question when I listen. No, minulla on yksi kysymys sovittelusta ja opt-out-järjestelmästä. Onko se näin teho, yhtä tehokasta siviili oikeuskysymyksissä kuin kauppaoikeuskysymyksissäkin, vai onko näiden välillä jokin ero? Minusta se on tehokkaampaa kuin vaihtoehdot, ja tämä olisi ainoa reilu vastaus, jonka voin teille antaa, koska toinen vaihtoehto, joka olisi ollut optin, se on ollut olemassa lähes 20 vuotta eh, eräissä Euroopan maissa, ja ensimmäinen sovittelu lainsäädäntö hyväksyttiin Italiassa 93 ja Ranskassa 94, näitä tulokset on niin siis jotakin, mikä lakan ei toimi. Jos olisi aikaa, sen antropologisen taustan tälle. Jos hyökkäätte minua vastaan, minä en rupea mitenkään sovittelemaan. Jos käytät voimaa, niin voimaa tulee takaisin. Antropologian käsissä ei toimi. No, jos minä hyökkään teitä vastaan, sinne saatat hyökkäätä minua vastaan kolme kertaa. Se on kärjistymistä meidän pitää siis nyt ymmärtää, että ei ole olemassa mitään ihmistä taipumusta tällaisen sovitteluun. Kysymys on äh, siitä, että joko taistellaan tai paetaan. Tämän tavoittavat myöskin eläimet. Ne joko taistelevat, kun hyökkään sinua vastaan tuomioistuimessa, sinä teet vastahyökkäyksen tai minä pakenen. Minä yritän äh, vesittää tapauksen Jotkut sanovat, että asianajaja voi vetää asiaa loputtomiin ja vielä parempi asianajaja pystyy vielä pitempään venyttämään asian käsittelyä. Joten jos et pakota ihmisiä kokeilemaan, eikä suinkaan sovittelemaan asiaa saamaan ratkaisua, on vaikea kuvitella, että missä haluavat integroituminen perheeseen tai säännöllisiin rakenteisiin minusta on se, mikä pohjalta pitäisi toimia – tai ainakin se on yksi mahdollisuus yrittää etelälainsäädäntöä, josta kerroin siellä lopullisesti. Se on kokeilu vuoteen 2017 asti. Meidän eteläinen oikeusjärjestelmä on huonomaitoisesti ylikuormitettu ja hidas, joten ei voida, ei voida sanoa, onko tämä nyt ainoa kaikki, kaikki lääkeratkaisu kaikkiin ongelmiin. Jos et siitä saa hyviä tuloksia, se tulee vakiintumaan. Jos se ei tuota hyviä tuloksia, joudumme pohtimaan jotakin muuta, mutta minä en tiedä, mitä se muu sitten voisi olla, koska maailmassa ei ole maata, jossa ilman rohkaisua tai ilman rahaa voitaisiin tukea taloudellisesti sovittelua, esimerkiksi pudottamalla tuomioistumaksuja niin sanottuja, jotka käyttävät sovittelua. Ei ole ainakaan maata, jos tämmöiset jos jos on jokin maa, jossa tämä toimii, minä menen mielelläni käymään siellä. Okay. So I believe we come to the end of... No niin, nyt luulen, että olemmekin pääsemässä tämän työpajan loppuun. Haluaisin kiittää teitä kaikkia osallistumisesta. Minulle ainakin tämä formula oli hyödyllinen. Toivon, että olette samaa mieltä. Saimme tästä kyllä pureskeltavaa siviilioikeuden alan EU-lainsäädäntötyötä varten. Kansainvälinen yksityisoikeus on hyvin tekninen lain ala, mutta uskon, että olemme osoittaneet, että se on aihe, josta voidaan käydä poliittista keskustelua ja toivon, että voimme jälleen tavata 2017 seuraavassa kokouksessamme. Siihen on vielä pitkä aika. Sitten näemme, olemmeko saavuttaneet edistystä. Brysselissä, Brysseli 2 asetus ainakin pitäisi olla siihen mennessä valmis. Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, kansallisten parlamenttien jäseniä ja virkamiehiä, jotka osallistuivat kokoukseen. Haluaisin kiittää teitä kiinnostuksesta kansallisen yksityisoikeuden Euroopan tasolla. Erityisesti haluaisin kiittää asiantuntijoitamme. He havainnollistivat keskusteluamme tänään. Lopuksi haluaisin kiittää myös osasto C henkilökuntaa ja kansallisten parlamenttien sihteeristöjen henkilökuntaa sekä henkilöitä, jotka joutuivat täällä tulkkaamaan meidän keskustelujamme. Kiitoksia teille kaikille ja oikein hyvää kotimatkaa. Kiitoksia.